Täällä on kaksi jäsentä. Ei, Denisse Jong on myös täällä. No sitähän me voimme aloittaa. Suomesti tervetuloa tänne talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen. Ja kyllä nyt tästä äh, kokoonpanosta näkee, että ilmeisesti on sääongelmia, vaikeuksia päästä Brysseliin. No joo, esityslista teillä on. Ja kommentteja minun puoleltani ei ole. Puheenjohtaja haluaa ilmoittaa, että tulkkauskielet löytyvät Cont Newsista ja kuten aina tämä kokous välitetään suoratoistona verkossa. Nyt menemme kolmanteen kohtaan. Vuosikertomus 2015 EUn taloudellisten etujen suojaamisesta, petosten torjunta. Sydämesti tervetuloa komission varapuheenjohtaja Rova Georgieva ja myöskin Olaf-tiimi ja hyvä varapuheenjohtaja, teillä on heti puheenvuoro. Olkaa hyvä ja kiitos, että tulitte tänne. Thank you very much, Madam Chair, for welcoming the uh, colleagues in all Kiitoksia, että toivotitte minut tervetulleeksi. Esittelen nyt tämän vuotista kertomusta, joka käsittelee EUn taloudellisten etujen puolustamista ja petoksen vastaista taistelua 2015. Meillä on lyhyt PowerPoint-esitys. Me, meistä me olemme edenneet hyvin Kiitos tämän valiokunnan ja meidän kertomuksemme rakenne on muuttunut. Sen perusviesti on selkeämmin luettavissa ja se auttaa sitten keskustelua. Ensimmäinen dio, kiitos. Kuten tiedätte, tässä kertomuksessa esitellään työtämme vuositasolla – Tämän komission jäsenvaltioiden toiminta käsittelevä kertomus ja epäsäännönmukaisuuksia käsittelevä kertomus. Me kiinnitämme erityisesti huomiota hyvään taloushallinnon periaatteeseen. Se on välttämätöntä, jotta saisimme lisää kasvua Euroopassa. Sen täytyy tapahtua terveellä pohjalla. Meidän täytyy käyttää veronmaksajien varoja hyvin. Viime vuonna tilintarkastustuomioistuimen ja parlamenttien kommenttien jälkeen komissio ja jäsenvaltio ovat tehneet koko joukon aloitteita, joilla vahvistetaan Euroopan taloudellisten etujen suojelemista. Ja kertomuksesta näette, että, että mitä ne ovat lainsäädännöllisiä, hallinnollisia ja politiikkatoimia. Ja me olemme pyrkineet rakenteistamaan tämän toimien avaruuden. Pyydän anteeksi, että seuraavan dian teksti on pientä. Toivottavasti teillä on myös paperiversio tästä. Tässä on yhteenvetona tärkeimmät politiikka-aloitteet EU-tasolla, menopuolella – rahoitusasetuksen uudistamisen jälkeen 2015 me olemme asettaneet 2016 tammikuussa tavoitteeksi tehokkaamman, varhaisemman petosten toteamisen ja ehkäisemisjärjestelmän, joka koskee taloudellisia toimijoita. Sen kuuluu keskitetty toimielimen välinen paneeli, jolla on riippumaton puheenjohtaja, ja tämän paneelin suositusten perusteella päätetään hallinnollisista sanktioista, esimerkiksi rahoitus, rahallisista rangaistuksista tai ohjelmasta sulkemisesta. No, tämä koskee virastoja, elimiä ja toimielimiä, ja paneeli pitää huolta myös siitä, että oikeus tulla kuulluksi toteutuu ja että suhteellisuusperiaate toteutuu. Sitten 2015 komissio myös hyväksyi neljän delegoidun ja neljän täytäntöönpanoisen säädöksen pakettiin – jotka koskevat yhteistä, yhteistä hallintaa. 2014-2020 monivuotisen rahoitusohjelman suhteen me pyrimme parantamaan jäsenvaltioiden raportoimaa informaatiota. Samanaikaisesti pyrimme pitämään jäsenvaltioiden hallinnon sen taakan mahdollisimman pienenä. Lisäksi olemme parantaneet, olemme edenneet Euroopan syyttäjäviraston suhteen hyvin, emme valtavan hyvin, en halua niin sanoa, että on ollut vaikea, mutta edistystä on tapahtunut ja meillä on toiveita, että saata, voitaisiin saavuttaa poliittinen sopu joulukuun oikeusministeriön kokouksessa ja tunnustan sen, että parlamentti on antanut tukea erityisesti arvonlisää veron käsittelyssä kohdalla. Sen puolella tämä 515.97 tulla tulleja koskevaan asetuksen muuttaminen antaa meille voimakkaita välineitä käydä voimakkaammin taisteluun tullipetoksia vastaan. Meidän on mahdollista selvittää konttien alkuperää ja reittejä – taistellessa tuulipetoksia vastaan sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla. Yhteiset tullin toimet, joista valiokunta on kiinnostunut, että Olaf teki vuonna 2015 todistavat, että keskinäiset tiedotukset ovat erittäin tärkeä keino vähentää epäsäännöllisyyksiä transaktioissa, jotka koskevat tietyn tyyppisiä hyödykkeitä komissio aktiivisesti täytäntöönpanee kamppailua tupakan salakulutusta vastaan ja muiden tuotteiden salakulutusta vastaan, ja tietysti läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Ja Herkul kolme rahoitusohjelmassa on vahvistettu jäsenvaltioiden hallintoa tullissa ja poliisiviranomaisissa – tässä olivat komission toimet ja nyt jäsenvaltioiden toimiin. Minä arvostan, että henkilökuntamme laitoi erittäin selkeän tavan ilmaista, missä jäsenvaltioiden toimet ovat olleet tehokkaimpia ja missä ne ovat ehkä vähän vähemmän tehokkaita – Tämä kuva on yhdestä niistä kuudesta asiakirjasta, jotka ovat osa tätä raporttia. Ja tässä on yhteenveto jäsenmaiden toimista neljällä petoksen torjunnan ulottuvuudella. Ehkäiseminen, havaitseminen, tutkinta ja syyttäminen, takaisinperintä ja sanktiot. Informaatio perustuu verkkokyselyyn, jonka jäsenvaltiot saavat, täyttävät sen ja lähettävät komissiolle luettelon tärkeimmistä toimista kertomuksen vuoden aikana. Kaikki nämä tiedot ovat henkilöstön työasiakirjassa, jotka täydentää pääkertomusta, eli jäsenmaassa tapahtuvaa toiminta. Tämä taulukko näyttää kuvan muodossa, mitä jäsenvaltiot ovat tehneet. Mitä kussakin kategoriassa. Lisätään tämän toiseksi viimeisen rivin muut ja tarkastelee sinä, sen ylempänä olevia toimia, niin näette selkeästi, että eniten toimia on kohdettu julkisiin hankintoihin, rahoitusrikoksiin, mukaan lukien ra- rahanpesu ja eturistiriidat. Meistä tämä on asianmukaista. Tässä keskitytään siihen, mikä on tärkeintä, mutta taulukko myös osoittaa mm, alueita, joissa toimia olisi varten olla enemmänkin. Suhteessa maksimiin tässä on aika paljon valkoista ja jäsenmailla on mahdollisuuksia rohkaista lisätoimiin. Sitten kuinka monilla jäsenvaltioilla on petoksen vastainen strategia? Niitä on nyt seitsemän. Edellisenä vuonna viisi. Tämän lisäksi viisi jäsenvaltiota on niin ilmoittanut meille, että ne ovat päässeet jo pitkälle ja että suunnitelma olisi pian valmis. Se, mitä diasta ei näy, mutta minkä nopeasti kerroin toisiin, koskee trendejä, epäsanomakauksien toteaminen. Tuolla puolella olemme havainneet, että ilmoitettujen epäsäännönmukaisuuksien määrä on laskenut, mutta se täytyy asettaa vuonna 2014 kontekstiin, eli edellisen vuoden kontekstiin, joka oli erityisen aktiivinen vuosi. Meillä oli yhteensä tullin toimet, minkä seurauksena edellisen vuoden tulokset olivat erittäin korkeat, ja tämä seuraava vuosi osoittaa tällaista että tämä vertailuarvo on laskenut luonnollisista syistä. Mutta henkilöstömme on voinut huomata, että Monissa jäsenvaltioissa tullin henkilöstön määrä on laskenut. Budjettin säästösyistä ja haluamme jatkaa keskustelua tästä jäsenvaltioiden kanssa. Olemme huolestuneita siitä, että tämä saattaisi johtaa kepeämpään, kevyempään valvontaa potentiaali. Sitten puolella juttujen määrä, havaittujen juttujen määrä on laskenut kohesiopolitiikan alueella, mutta olemme nähneet, että maataloudessa ja kohesiossa määrät ovat kasvaneet. Uutta epäsäännöllisyydet ovat enemmän kuin suhteellisesti. Se voi olla hyvä asia, Selonteet saattavat käyttää tekniikoita, jotka olivat tehokkaampia epäsäännönmukaisuuksien havaitsemiseen. Mutta täytyy että onko todella näin. Mitä tulee sellaisia epäsäännöllisyyksiä, jotka eivät ole petoksia. Espanjan ja Irlannin myöhäiset raportit vaikuttivat kertomuksen tuloksiin. Niitä jutut kattavat lähes 40 prosenttia vuoden 2015 ei epäsäännöllisyyksistä, johon ei liity petosta. Minkälaisia suosituksia meillä nyt on? Kuten varhaisemminkin, olemme laittaneet tähän tärkeimmät suositukset, jotka koskevat tulopuolta, eli omia varoja, Tuolla puolella toteamatta pitää parasta yhteistyötä jäsenvaltioiden sisällä ja kesken. Ja totesin, että leikkaukset ovat vaikuttaneet valvontaan useammassa jäsenmaassa. Ja riskianalyysiä täytyy hienoa säätää, niin että havaitsemistrendit heijastuvat siinä. On maita, joissa raportoidaan vähän havaintoja petoksista. Painotamme, että informaation täytyisi olla kattavaa ja rohkaisemme jäsenvaltioita käyttämään ATK-IT-resursseja petosriskin arvioimisessa. Meillä on keskustelu jäsenvaltioiden kanssa. Seuraamme täytäntöönpanoa ja tänään voimme kuulla teiltä kommenttejanne sekä kertomuksesta voimme myös kuulla toiveitamme sen suhteen, mitä haluaisitte lisää tulevaisuudessa. Kiitoksia tästä aloituksesta. Tämä PIF kertomus on meille erittäin tärkeä, koska juuri tämä aihe, äh, petosten torjunta ja EU-menojen uskottavuus on meille erittäin tärkeä. Meidän esittelijämme on kollega Pitera, joka saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Przede wszystkim bardzo chciałam podziękować. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsen Georgievalle esityksestä ja työstä ja yhteistyöstä toki myös meidän valiokuntamme kanssa. On ikävää, että tämä, tähän yhtey, yhteistyömme ikään kuin päättyy tältä erää. Minä olen valmistellut muutamia kysymyksiä ja sitten esitän muutaman kommentin. Jos ajattelen käytettävissä olevaa tietoa petoksista, niin nehän aina ovat huolestuttavia nuo rahoituspetokset riippumatta niiden koosta tai varojen määrästä. Ja Euroopan syteenvirastoa nyt pyritään saamaan valmiiksi. Toivomme tosiaan, että kohta näin olisikin, mutta kuitenkin on syytä varmistaa, onko toivomme perusteltua ja toteutuuko toivemme ja millä tavalla tosiaan vuoden loppuun mennessä jo asia voitaisiin saada pakettiin. Ja toiseksi kysymyks, kysyisin sitä, että mikäli unionin syyttäjävirastoasetus saadaan hyväksyttyä sellaisenaan kuin se nykymuodossa on esitettynä, niin onko se riittävä pohja tavoitteillemme, voiko virasto sitten unionin taloudelliset edut todellakin turvata? Vai pitäisikö tätä, näitä olemassa olevia asetuksia muuttaa syytteen virastoa silmällä pitäen? Miten Olaf ja Eurojust puolestaan sitten suhtautuvat ja toimivat tämän syyttäjän viraston perustamisen jälkeen. Ja arvonlisäveroasiasta äh, sen verran, että komissiohan on huhtikuun 7. päivä hyväksynyt ehdotuksen yhteisestä arvonlisäveroalueesta ja sitä koskevasta tiekartasta, jonka pohjalta yhteistyötä on tarkoitus parantaa veroviranomaisten ja tulliviranomaisten sekä syyttäjäviranomaisten välillä, jotka siis toteuttavat veroviranomaisten päätöksiä. Eli minkä tyyppistä yhteistyötä on tarkoitus luoda ja millä tavalla yhteistyö paranee, miten tehokkuus paranee verohallinnossa. Ja entä sitten eri operaatioiden varsinaiset lopputulokset, minkälaisia lopputuloksia odoteltavissa on. Ja regivaliokunnan esitys arvonlisäveropetosten torjumisesta tähtää siihen, että paljon nopeammin voitaisiin havaita petokset, mutta kuitenkin on aivan selvää, että ei saada tietoja riittävän ajoissa. Jäsenvaltiot käyttävät 2010 vuodelta peräisin olevaa asetusta ja sitten kansallista lainsäädäntöä ja vetoavat salassapito tietojen vaihdon esteenä. Joten ennen kuin Euroopan syyttäjävirastoa perustetaan, niin voitaisiin arvonlisävero-ongelma kyllä pyrkiä ratkomaan. Ja sitten 2015 kertomuksesta monet, montako suositusta komissio sai tilintarkastustuomioistuimelta ja millä tavoin kyseiset suositukset on puolestaan täytäntöön pantu ja missä sitten suurimpia ongelmia oli, mitä suosituksia ei onnistuttu toteuttamaan. Ja kun komissio sitten myös meidän valiokunnallemme asioita aina esittelee, niin kiinnittäisin huomiota savukkeiden salakuljetukseen. Kaikki jäsenvaltiot nimittäin eivät ole tietoja välittäneet asiasta. Onko komissio aikonut nyt ryhtyä kovistelemaan niitä valtioita, jotka eivät ole välittäneet savukkeiden salakuljetuksesta riittävästi tietoja vuodelta 2015? Onko tähän tulossa parannusta? Ja ilmiantajista, myös ilmisantajista ja korruptiosta, miten komissio on viimeisen neljän vuoden aikana toiminut ja voisiko komissio sanoa, että käyttöön otetut toimet ovat olleet tehokkaita sääntöjen vastaisuudesta, ilmoittamisesta komission sisällä. Ja sitten 2014 jäsenvaltioiden kansallisesta järjestelmästä, kansallisista, kansallisissa järjestelmissä ei välttämättä ole ollut tällaista ilmiantaja mahdollisuutta ja aikooko komissio tällaisen suojajärjestelmän ilmiantajille luoda myös jäsenvaltioissa. Tällaiset kysymykset haluaisin esittää. Kiitokset. Ja, vielen Dank für den ganzen Strauß Paljon kiitoksia tästä kysymysryppäästä. Hyvä varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvin puolella mietittyistä kysymyksistä. Minä tulen vastaamaan joihinkin kysymyksiin ja varmistan sitten, että että kaikki henkilökunnan jäsenet voivat täydentää, jos en ole riittävän yksityiskohtainen. Nyt lähden äh, siitä, että haluaisin tunnustaa, että meillä on ollut kuoppainen tie tähän mennessä äh, Euroopan syyttäjänviraston perustamisessa. On ollut paljon muutosta siinä, mikä tämä konsepti on verrattuna siihen, mitä komissio alun perin ehdotti. Mutta se, mitä me nyt näemme, on, että joissain kaikkein hankalimmissa kysymyksissä, ja meille yksi hankalimmista kysymyksistä oli se, käsitelläänkö arvonlisäveroa ja onko se tässä PIF-direktiivissä mukana, niin nyt siinä on tapahtunut myönteistä kehitystä, edistystä on tapahtunut. Meidän huolemme on tämä kynnys, josta keskustellaan neuvostossa kokonaishaitta 10 miljoonaa euroa. Meidän mielestämme se on liian korkea, joten tämä on asia, josta vielä keskustelun haluan Slovakian puheenjohtajavaltiota kiittää siitä, että ovat ottaneet tämän hyvin vakavasti ja tekevät todella kovasti työtä sen puolesta, että löydettäisiin hyvä eurooppalainen ratkaisu syyttäjän virastosta. Olemme kiitollisia parlamentille siitä, että se seisoo rinnallamme tässä arvonlisäverokysymyksessä. Olemme äh, usean otteeseen tavanneet Olafin hallintoa ja sanoneet, että tämä on sellainen raja, että jos tätä ei ole, niin onko mitään järkeä sitten luoda eurooppalaista syyttäjän jos tämä on kerran yksi merkittävimmistä petoksen aloista tai aloista, joilla on eniten vaikutuksia. Meillä on vielä vähän huolia tämän syyttäjävirastoasetuksen luonnoksen suhteen. Todennäköisesti parlamentti on samaa mieltä. Nyt jos tarkastelen tätä parlamentin päätöslauselmaa, eh, jonka se hyväksyi 5. lokakuuta, ensinnäkin syyttäjän viraston toimivaltuudet ovat meidän mielestämme liian rajatut. Ei ole hyväksyttävää, että eh, EUn budjettiin kohdistuva haittan täytyy olla suurempi kuin muiden, äh, muihin kohdistuvat haitat, koska jotkut äh, tapaukset voivat jäädä sen syyttäjänviraston äh, ulottumattomille, koska budjettiin kohdistuva haitta on alhaisempi kuin muiden äh, uhrien kos- kohdistuva haitta. No, lisäksi haluaisimme, että syyttäjävirastolla olisi mahdollisuus tarkastella kaikkia PIF-tapauksia, koska vain sillä tavoin voitaisiin kehittää riittävästi tietoa ja sitten voidaan tunnistaa järjestelmiä ja verkostoja, jotka toimivat unionin taloudellisia etuja vastaan. Lisäksi meillä täytyy olla joustava menetelmä, jonka avulla voimme jakaa työtä eurooppalaisten syyttäjien välillä, vaikka pidetäänkin kiinni siitä periaatteesta, että tapaukset käsitellään vastuu jäsenvaltiossa. Haluaisimme kuitenkin luoda sellaisen tilanteen, että syytteet voivat olla objektiivisia arvioissaan ja neuvosto äh, nyt äh, asettaa rajoituksen todistusaineiston hyväksyttävyydestä kansallisissa tuomioistuimissa, joka saattaisi taas jälleen rajoittaa syyttäjän viraston arvoa. Joten yritämme keskustella näistä asioista ja päästä sellaiseen vaiheeseen, äh, että ne vaikuttavat myös tähän päätökseen. Kysytte eh, meiltä, mitkä ovat niitä tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, joista olemme huolissamme. Yksi, jonka mainitsitte, on suositus, josta olemme erittäin huolissamme, nimittäin kuinka pitkälti Olafilla, syyttäjän virastolla, eh, olisi pääsy tähän arvonlisäveroon eh, tiedonvaihtojärjestelmä. Meidän mielestämme se olisi tärkeää. Eurofisk-tietojen täytyisi olla käytettävissä, jos haluamme hyödyntää kaikkea sitä tietoa, mikä meillä on arvonlisäpetosten torjumiseksi. Me olemme keskustelleet varsin intensiivisesti työn jaosta, syteänviraston ja muiden elinten, Eurojustin ja tietenkin Olafin välillä. Ja tämä on jälleen kerran aihe, jossa toivoisimme, että saataisiin aikaan pragmaattinen ratkaisu, joka tekisi kokonaisuudesta suuremman kuin osiensa summan. Jos näin ei käy, niin sitten rahoitamme uutta elintä, summalla, joka on oikeastaan pienempi kuin sitten se tavoiteltu saa, saavutettu tavoite. Sitten nämä toimenpiteet, joihin on ryhdytty ja ovatko ne tehokkaita. Tämä on asia, jossa mielestämme olemme edistyneet, olemme edistyneet yhteyksissämme jäsenvaltioihin ja ymmär- päättämisessä olemme ymmärtäneet paremmin, miksi ne ovat valinneet tiettyjä toimenpiteitä ja miksi tällainen priorisointi on sopivaa jonkun tietyn jäsenvaltion kontekstissa. Ja kuten tämä kertomus osoittaa, se on varsin paksu raportti, niin osallistumisen aste ei ole yhtälainen kaikissa jäsenvaltioissa, mutta viimeisten vuosien aikana on selkeää parannusta tapahtunut. Toistaisin sen, minkä sanoin aluksi. Me haluamme varmistaa, että kustannusleikkaukset jäsenvaltioissa eivät vie pohjaa viranomaisten petoksen torjuntakyvyltä. Äh, Tämä pitäisi ehkä mainita äh, tupakan salakuljetuksen äh, puitteissa. Me olemme keskustelleet joidenkin pienten jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että ne ovat menettäneet määrärahoja johtuen siitä, että tupakka sopimusta Philip Morris Internationalin kanssa ei ole jatkettu. Ja meidän pitäisi nyt tämän Euroopan budjettituen kautta löytää tapa, että ne voivat vahvistaa kapasiteettia niin, ettei loppujen lopuksi käy niin, että valvonta heikkenee. Sitten verohallinnon kohdalla käännyn ehkä Margareten puoleen. Itse asiassa kuulen, käynyt nyt Olafin puoleen, jos joku teistä nyt haluaisi lisätä jotain siihen, mitä minä olen tähän mennessä sanonut, äh, vastannut näihin esitettyihin kysymyksiin. Teidän olen tietenkin, puheenjohtaja. Yeah, thank you very much. Kiitoksia, rouva varapuheenjohtaja. Voisin ehkä vähän täydentää. Esittelijä kysyy myös epäasetuksesta ja Olafin ja Eurojustin suhteista. Sanoisin, että suhteet Olafiin, niin sitä artikla 56 tai 59, 56 kai, sitä on savittu. Niin, että Olafin rooli olisi täydentävä. Ja, ja jos Euroopan syyteen virasto ei ole yksin toimivaltainen, koska toimivalta on jaettua, silloin Olaf jakaa mandaattia Eurojustin suhteen ratkaisu ei ole vielä löydetty. Keskustelut jatkuvat. Ja ehkä tämä on vähän kiinni tästä sijaintipaikasta. Se pitäisi Eurojustin tarjota hallinnollisia palveluja. Sitä ei ole päätetty, ja kuten komission varapuheenjohtaja totesi, olemme neuvottelut loppuvaiheessa neuvostossa. Sitten arvonlisäveroja. Toimintaohjelma. En voi kertoa tästä paljoakaan. Tämä on herra Moskopisin ja taksut pääosaston asia. Mitä alva mitä sitä sanottu, ja tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen viitaten, joka käsittelee samaa aihetta. Me kovasti haluaisimme, päästä datan käsiksi. Haluaisitko muut kollegat listaa jotakin? Mä voisin lisätä. I apologize, I didn't uh, comment on the... Niin, minä en kommentoinut uh, tätä ilmiantajaosaa kysymyksessänne. Ja jos te katsotte uudemman kerran tätä taulukkoa, niin sieltä voi havaita, että ilmiantaja ala, alue, alueella on aika vähän toimia otettu käyttöön jäsenvaltioissa suhteessa mui, muutamiin muihin alue, alueihin, joten meillä on työtä vielä tehtävänä. Jurova on komissiossa kantanut tätä sydämellään jo ja toiminut tässä johtotehtävissä, mutta kun mekin puhumme jäsenvaltioiden kanssa siitä, mitä pidämme etuusia kysymyksinä, niin tämä on myös meidän mielestämme alue, johon huomiota on kiinnitettävä entistä enemmän ja hyviä käytänteitä eri jäsenvaltioista kerättävä ja vaihdettava. Ei tämä ole mikään helppo asia niin kuin hyvin toki tiedättekin, mutta kyllä varmasti jäsenvaltioiden täytyy ja myös komission kiinnittää enemmän huomiota asiaan. Kiitoksia. Meillä on neljä puheenvuoropyyntöä. Seuraavaksi kollega Jarvo. Thank you, Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos varapuheenjohtaja Georgieva, että tulitte eh, tänne tänään käymään keskustelua tästä Äh, mm, mietinnöstä, joka koskee petoksen torjuntaa. Äh, ja äh, haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä. Olen harmissani, että tämä hyvä yhteistyö nyt päättyi, mutta toivotan teille kaikkea hyvää tulevassa tehtävässänne. Haluaisin myös kiittää edustaja Piteraa esittelijämme tästä mm, mietinnöstä, joka liittyy taloudellisten etujen suojaamiseen ja koska olen edellisvuoden esittelijä, olen iloinen siitä, että otitte huomaan, mukaan tämän seurantaluvun tähän mietintöön, jossa luetteloidaan ne ongelmat, jotka nostettiin esiin edellisessä mietinnössä. Haluaisinkin lähteä tästä, koska tässä mietinnössä on joitakin kysymyksiä, tai tässä kertomuksessa on joitakin kysymyksiä, jotka nousivat esiin myös edellisenä vuonna, eikä ole tapahtunut paljonkaan edistystä. Ensinnäkin epäsäännönmukaisuudet, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. Tämä on yksi pääongelmista kohesiopolitiikassa. Ei pelkästään kun on kyse julkisen hankintojen mm, säännöistä, koska komissio on ollut enemmän tai vähemmän menestyksekäs äh, näiden äh, toteuttamisessa, mutta täytäntöönpanossa on ongelmia siinä, miten julkiset hankintamenettelyt toteutetaan joissakin jäsenvaltioissa. Ja siksi ei riitä se, että ollaan tyytyväisiä siihen, miten tämä asetus on siirretty osaksi kansallisten lainsäädäntöä, vaan meidän täytyy myös katsoa, miten tämä käytännössä toimii. Ja siinä on todellisia ongelmia. Sitten minäkin haluaisin palata tähän väärinkäytösten paljastajien suojeluun, jonka te esittelijä nosti esiin ja myöskin varapuheenjohtaja. Olemme huomanneet, että jonkinlaista kehitystä on tapahtunut komissiossa ja just pääosasto on aloittanut jonkinlaisen tilannearvion tekemisen, mutta ymmärtääkseni vielä äh, pääosasto tarvitsee aika paljon tukea, koska se yrittää löytää parhaan mahdollisen oikeusperustan Euroopan tason äh, väärinkäytösten paljastajien suojeludirektiiviä varten. Ja sitten meillä on myös tämä läheisyysperiaate. Meidän on todistettava, että väärinkäytösten paljastajien suojelu ei ole pelkästään jäsenvaltioiden ongelma. Me voi odottaa, että vain jäsenvaltiot toimisivat. Ei vain siksi, että että ne eivät tee sitä. Tämähän on meidän kokemuksemme, että ne eivät tee kaikkea, mitä pitäisi tehdä tässä asiassa, vaan koska väärinkäytösten paljastaminen on asia, joka eh, liittyy hyvin läheisesti Eurooppaan palaisiin etuihin eikä pelkästään jäsenvaltioiden etuihin. EUlla on oma etunsa suojella väärinkäytösten paljastajia paremmin, koska he äh, esimerkiksi ilmoittavat mahdollisesta, siis esimerkiksi arvonlisäveropetoksista, jotka ovat osa EUn tuloja. Sitten mainittiin ALV, haluaisin myöskin kysyä tästä ALV-toimintasuunnitelmasta, mutta äh, sanoitte, että tämä kuuluu komission jäsen Moskovicille. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, mitä varapuheenjohtaja jo äh, mainitsikin, nimittäin, että äh, neuvosto on tulossa siihen tulokseen, että syyttäjän virastolla voisi olla vastuu ALV-petoksista vain 110 miljoonan kynnyksen ylityttyä. Kaikki, tämä on ihan naurettavaa. Kaikki, jotka ovat ALV-petosten kanssa olleet tekemisissä, tietävät, että niillä on tietynlainen ulottuvuus. Usein ne ovat alle tämän 10 miljoonan kynnyksen ja silti nämä patokset ovat suuria. Usein ALV-petokset vaikuttavat useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon ja sitten täytyykin selvittää, että miten nämä 10 miljoonaa eh, euroa lasketaan. Jos on kolme tai neljä jäsenvaltion pelissä, eh, laskemmeko nämä haitat yhteen vai miten tämä oikein lasketaan. Ja sitten haluaisin mainita tämän korruption vastaisen raportin komissiolta. Sitä ei vielä mainittu. Alun perin me odotimme, että tämä, odotimme tätä kertomusta tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Suurta viivettä on ja nyt meille sitten sanotaan, että ehkäpä joulukuussa saamme jotain. Minä haluaisin osoittaa harmini tämän asian johdosta. Ja vuonna 2014 meillä oli edellinen korruption vastainen kertomus, oli kovasti keskustelua komission ja parlamentin välillä. Miksi ei ole 29. lukua? Tuossa raportissa on vain nämä 28 jäsenvaltiota. Suuria korruptiokysymyksiä on myös komissiossa. Ja ymmärtääkseni tämä uusikaan kertomus ei sisällä lukua EUn toimielimistä. Minä en voi hyväksyä tätä ja mielestäni me tarvitsemme luvun, joka käsittelee EUn toimielimiä. Sitten syyttäjän virasto. Ja olen iloinen siitä, että neuvosto vihdoinkin mm, tuli siihen lopputulokseen, että ALV voi olla syyttäjän viraston toimivallan alaisena tämän 10 miljoonan euron kynnyksen jälkeen. Mutta tässä oli kaksi erilaista etua. Yksi on se, että saataisiin syyttäjävirasto mahdollisimman pian ja toinen on se, että saattaisiin riittävän vahva syyttäjävirasto. Ja nämä kaksi eh, etua ovat vähän ristiriidassa keskenään. Ja minä olisin kysyä, että miten arvioitte sen, että eh, tämän keskustelun päätteeksi saadaan aikaan tasapaino? Kuinka vahva tuo syyttäjävirasto tulee olemaan, kun tuo kompromissi tehtiin? Voimmeko olla tyytyväisiä tähän kompromissiin vai uhraammeko vain vahvan syyttäjäviraston, äh, jotta saisimme sen mahdollisimman pian? sitten kaksi viimeistä kommenttia. Ensimmäinen on se, että edellisessä äh, vuosikertomuksesta taloudellisten etujen suojaamisesta on tällainen yleinen jäsenvaltioiden korruptioindeksi ja halusin tietää, että onko mitään kehitystä tapahtunut tässä komission korruptioindeksissä. Ja viimeinen kommentti liittyy EUn ja Philip Morrisin äh, sopimukseen. Olen erittäin iloinen nähdessäni, että vihdoinkin komissio noudattaa Euroopan parlamentin vaatimuksia, mutta on vielä muitakin ylikansallisia tupakkayhtiöitä ja mitä voimme odottaa näiden muiden suhteen, JIT, BAT. jotta sitten olisi tasa-arvoinen pelikenttä koko alalla. Seuraava puhuja on kollega De Jong. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ja toivotan tervetulleeksi varapuheenjohtaja Gergiaven. Mielestäni surullista, että jätätte meidät vuoden lopulla. Pidän teidän business vakavamielisen lähestymisen lähestymistavan erityisesti toimintatarkastuksissa. Paljon on jo sanottu ja meillä on neljä havaintoa vielä. Ensimmäinen huomio on sellainen, jonka tein jo, kun tilintarkastustuomioistuimen kertomus tuli. tämä koskee erityisesti julkisten hankintojen epäsäännönmukaisuuksia. Jos petoksia käsittelevä vuosikertomusta lukee, käy selväksi, että Jossakin määrin komission ja olla täytyy olla passiivisia, että ne täytyy odottaa, että jäsenvaltiot ilmoittavat, että joku on petos. Mutta jos te havaitsette toistuvia virheitä julkisissa hankinnoissa, kauanko aikaa hallitukselta menee oppia, miten julkiset hankinnat toimivat? Kirjoja, kursseja, su- suuntaviivoja on. Ja kysymys kärsivällisyydestä tulee esille. Voisiko olla ennakoivasti perehtyä näihin asioihin ja tarkastellaanko tietyissä jäsenvaltiossa tai tietyillä viranomaisilla jotain tunnistettavia kaavoja, kuvioita, joka on sitä, että kyseessä ei ole ihan yksinkertainen virhe. Se voisi olla hyvä askel eteenpäin. Kollegani Chavro mainitsi jo korruptiovasteisen vuosikertomuksen, mutta Jos tätä PTS-kertomusta tarkastelee, niin katsoessani toimia, joita jäsenvaltiolla on. Meillä on ollut näitä kansallisten kontaktipisteiden tapaamisia. Meillä on, meillä on ollut ohjelmassa jotain kokemuksia, mutta me tiedämme, että ainoastaan järjestelmän ja järjestelmää lähestymistapa toimii korruption vastustamisessa. Mainitsin tiedotusvälineet, Eli Hollannin satama ja verotus, tämä on erittäin tärkeää komissiolle. Täytyy tasapainottaa yhtäältä kaupan helpottamista ja nopeutta ja toisaalta taas sitten suoraselkäisyyttä petoksen välttämistä, mutta minun maassani tapahtuu ihan päinvastoin. Satamat kilpailevat, haluat olla mahdollisimman kuusi asiakkaaystävällisiä. Olemme nähneet tällaisia esityksiä, joissa kuvataan, miten nopeasti pääsee tullista läpi. Ja tiedotusvälineistä voi lukea, että vain pari viikkoa tai kuukautta myöhemmin, että on ollut valtava, ei ensimmäinen, vaan uusi korruptioskandaali. Ja monet asiat, joihin liittyy iso riski, niitä pidettiin pieni riski siinä korruption vuoksi. Ai, mekin tässä levätään laakereilla. Me Brysselissä todetaan, että virheitä on tapahtunut hallinto tekee joskus virheitä, mutta toivomme, että hallitus korjaa asiat. Mutta tässä raportissa todetaan, kuinka tärkeää tullit ovat omille varoille. Tällainen pilottiprojekti ja proaktiivisuus korruptionkin suhteen olisi hyväksi. Sitten olisin kiinnostunut, jos varapuheenjohtaja sanoisi jotain siitä, mitä 2016 sanotaan tässä kattavassa tupakkatuotteisiin liittyvän petoksen kertomuksessa. Mehän olemme jo marraskuussa. Loppukommentti. Onnittelen teitä siitä, että kuten Estelle Javor totesi, Nämä pillin puhaltajat, ilmiantajat mainitaan useamman kerran. Minun mietintöäni tästä aiheesta käsitellään ja näkökulmana on EUn rahoitus, taloudellisten etujen suojelu. Ja toivon, että laitaisimme yhdessä jonkun etenemistien tällä alueella ja laajemmalla alueella parlamentissa tulee muitakin mietintöjä. Minusta tämä on prioriteettikysymys meille kaikille. Nästa Seuraavana puhujalistalla kollega Panjo. Oui, madame la présidente. Niin, puheenjohtaja. Hyvä. Varapuheenjohtaja. 75 prosenttia eurooppalaisista kaipaa unionilta toimia veropetoksia vastaan. Ja toiseksi sitten varapuheenjohtaja itse sanoi, että 1000 miljardia euroa itse asiassa, eli lähes tulkoon miljoona per, miljoona per asukas katoavat unionista vuodessa ja näin täytyy todellakin unionin taloudellisiin etuihin ja niiden suojaamiseen kiinnittää entistä enemmän huomiota. Ja varsinkin juuri nyt kiitän tästä vuoden 2015 kertomuksesta. Kiitos myös esittelijällekin ja esittäisin seuraavat huomiot, jotka esittää edustamani puolue. Demarit haluaa ottaa esille. Eli tässä nyt pidän eh, huom- tärkeänä tuota tahallista petosta. Te itsekin olette sanonut, että lähestulkoon 30 000 petosta ja ainoastaan niistä noin pari tuhatta oli ö, tällaista tahatonta 11 prosenttia tästä on muutosta edelliseen vuoteen nähden. Eli ei tässä siis talousarvion hallinnoinnissa sen enempää ole havaittavissa. Ja nyt te sitten lähdettekin tuonne pankkiin, hyvä komission varapuheenjohtaja. Tietysti onnittelemme teitä tästä ja katsotaan sitten, kuka tulee teidän seura- seuraajaksenne, mutta kuitenkin tämä on kiitos työstänne unionin talousarvion eteen. Ja kuten jo sanoittekin, niin maatalouspolitiikka, kalastuspolitiikka, kohesiopolitiikka ja maatalous- maaseutupolitiikka ovat erityisesti sellaisia aloja, joilla näitä petoksia eniten havaitaan. Eikö teidän mielestänne olisi siis jollain tavalla harmonisoida ilmoituksia kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin kerätä näitä tietoja sillä tavalla, että niitä voitaisiin keskenään verrata luotettavasti. Ja toiseksi, jos ajattelen näitä sääntöjen vastaisuuksia, jotka ovat tahattomia ja jotka johtuvat siitä, että ei tunneta sääntöjä ja koska vaatimukset ovat kovasti monimutkaisia. Eikö siksi pitäisi jollain tavalla yksinkertaistaa näitä sääntöjä? Eikö komission kannattaisi pyrkiä vähentämään tällä tavalla tällaista tahatonta sääntöjen vastaisuutta? Minä en ole ihan varma siitä, että se, että me luokittelemme jäsenvaltiot hyvin ja huonoihin oppilaisiin, koska tällä erilaisia. Tulkinnat ovat kovasti eriskummallisia ja subjektiivisia poliittisessa maailmassa. Ja lopuksi vielä kiinnittäisin huomiota näihin yhteisiin tullioperaatioihin, joita jäsenvaltioiden tullit ja myös kolmansien valtioiden tullit tekevät tietysti Olafin tuella ovat 7, 16 miljoonaa savuketta saaneet kiinni viime vuoden aikana, jossa oli, ja tämä tämän arvo oli huomattava. Meidän työryhmämme tässä parlamentissa tietysti kiinnittävää huomiota tähän savukkeiden salakuljetuksen ongelman vakavuuteen. Nämä luvut ovat aivan varmasti peräisin teidän strategiastanne salakuljetuksen e-, estämisohjelmasta. Ja hyvä varapuheenjohtaja, voisitteko vahvistaa sen, että vuoden 2016 loppuun mennessä saadaan strategian, strategian täytäntöönpanosta tällainen selkeä arvio ja myös sitten Philip Morris-sopimusasia täytyy ottaa huomioon, koska varmasti näissä luvuissa näkyy myös tuo Philip Morris-sopimus, kun te ja Olaf olette tehneet yhdessä paljonkin hyvää työtä salakuljetettujen savukkeiden mm, kaupan estämiseksi. Minä itsekin olen vielä puhujalistalla, jos lukee tätä PIF-mietintöä ja niitä liitteitä. Tämän ovat tietojen äh, runsauden sarvi, niin kyllä tässä voi päätyä jonkinlaiseen kriisiin. Mitä me teemme näille tiedoilla? Meillä on näin ja näin paljon petostapauksia. Sitten ensimmäinen kysymys olisi, että mitä komissio tekee äh, tarkkaillakseen näitä tapauksia vai äh, tyydymmekö siihen, että meillä on tänä vuonna tällainen luku ja ensi vuonna joku toinen luku? Meillähän tämä riittää ja mielestäni se on valtaisa virhe. Meillä ei ole minkäänlaista eh, tietoa näiden eh, petostapausten eh, jatkokäsittelystä, puhumattakaan virheistä, mutta edes petoksia emme seuraa. Mitä voimme tehdä? Sanommeko, että näin vain on vai mitä teemme näille luvuille? Sitten toinen kysymykseni on, kun tätä tarkastellaan maatalous alalla 50 prosenttia tapauksista löydettiin valvontajärjestelmän kautta kohesiopolitiikassa kaksi kolmasosaa puolet tai kaksi kolmasosaa ei minun mielestäni oli kovin paljon. Meillä on sitä 50 prosenttia, joita ei löydetä valvontajärjestelmien kautta tai kolmasosa. Miksi meidän valvontajärjestelmä me ei riitä? Missä nämä ongelmat ovat ja mitä on parannettava? Se olisi toinen kysymykseni. Ja kolmas kysymys liittyy Olafin antamiin tietoihin. Olaf suosittelee 888 miljoonan euron takaisinperintää ja kuinka paljon näistä suosituksista on sitten toteutettu euron ja sentteinä, jos mahdollista. Hyvä varapuheenjohtaja, saatte heti puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. voimme sanoa, että meillä on yleinen tilanne. Meillä on tämän vuoden esittelijä ja edellisen vuoden esittelijä, jotka ovat voimakkaasti omistautuneet päivän aiheelle. Toivottavasti tämä jatkuu ensi vuoden esittelijän kanssa, koska me käsittelemme asiaa, joka on erittäin tärkeä sekä varainhallinnan kannalta, mutta myöskin kansalaisten luottamuksen saavuttamisen kannalta. Perin vastaamaan kysymyksiin parhaan kykyni mukaan. Kollegat voivat mielellään täydentää. Hankinnat ensiksi. Erittäin tärkeä aihe. Onneksi jäsenvaltiotkin tunnistavat sen merkityksen – se on ihan selvä esittelemästäni taulukosta. Kohtaamme seuraavan kaltaisen tilanteen. Maaliskuun 26. oli takaraja lainsäädännön transponelle, eli kaikkien olisi pitänyt toimia sitten yhtä tasaisella pelikentällä tuon jälkeen. Mutta kollegat ovat sanoneet, että kestää jokun aikaa direktiivin transponoinnista direktiivin noudattamiseen. Ja keskimäärin tuo klappi on noin kolme vuotta. Meidän täytyy painaa päälle, että kourin tuloksia saataisiin mahdollisimman pian, koska kolme vuotta on pitkä aika. Aloitimme maaliskuussa 2016 ja tulokset näkyisivät 2019 ja kiitän Olafia, että se on toiminut ennakoivasti, koska tämä on teema, jonka parissa Olaf neuvottelee jäsenvaltioiden kanssa ensi vuonna, miten tämä toimii Miten voitaisiin jakaa kokemuksia paremmin. Joten voisimme vähentää harkinnan epäsäännönmukaisuuksia. Ja voisin hypätä välittömästi kysymykseen, joka koskee yksinkertaistamista ja sanoa, että täytyy olla rehellisiä. Jos me mietimme, ketä syyttää ja itsemme me voimme syyttää koska olemme luoneet erittäin vaikeasti ymmärrettäviä ja helposti manipuloitavia sääntöjä, ja näin sääntöjen monimutkaisuuden vuoksi ja tilintarkastus tuomioistuimen onkin todennut, että yksinkertaisemmat säännöt johtavat vähem- virheiden vähenemiseen ja väärinkäytösten vähenemiseen, kun tämä omnibusin ja rahoitusastukseen loppuun saattaminen tapahtui 2017, niin siinä meillä on paras mahdollisuus poistaa tuo esiripu, jonka täällä pahat ihmiset voivat tehdä erilaisia asioita säteen monimutkaisuuden varjolla. Ja sitten tämä pilipuhaltajien suojelu. Kuka tahansa, joka on ollut tällaisten ihmisen suojelun parissa tekemisissä, tietää, että sen me johdonmukaisesti ja uskottavasti tee tätä, ihmiset pelkäävät sanoa, mitä ajattelevat. Meidän täytyy rohkaista jäsenmaita ja henkilöstöä johdonmukaisesti Pitäisikö meillä olla 29. kertomus, kuten ehdotitte? Ei ainoastaan piilin puhaltamisesta, niin missä tämä on alue, joka Tämä alue, jossa voimme esitellä parhaita käytäntöjä, mutta voimme myös kommentoida todella huonoja käytäntöjä. Silloin kun ongelmien ilmoittajien suojelu on olemassa vain paperilla, mutta sitä ei ole mitään muuta näyttöä. Oikeusperusta on tärkeä ennakkoehto, mutta se oikeudellisen perustan johdonmukainen säveltäminen on se, mitä kaivataan. Kommentoin kansallista korruptiovastaista raporttia. En tiedä, tarvitaanko kannetta kymmenettä yhdeksännettä raporttia, mutta ymmärrän näkökohtan, että meidän pitäisi olla vähän itsekriittisempiä rohkaistaksemme jäsenvaltioita. Eli että meidän pitäisi johtaa esimerkin varjolla. Neuvosto sanoi, että ei pidä tehdä niin, koska se ei ole meidän vastuulla, vaan se on, tämä on sisäasian pääosaston vastuulla. Mutta toivon, että vuoden lopulla meillä on jotain jatkuvaa parlamentin kanssa joko raportti, tämä kertoo miten kertomus on edistynyt. Se jää nähtäväksi. He tietävät, että odotukset ovat korkealla. Ja esitellessämme tuloksia voimme rohkaista lisätoimiin. Tuleeko parhaasta hyvän vihollinen? Ja emme ole julkisen syyttäjän äh, äh, soteviraston suhteen edenneet kauhean hyvin aina kun eurooppalaisen syteveraston parissa keskustelemme. Muistamme parlamentin kannan, että virastolla täytyy olla tietty perusvaatimukset, että se tuottaisi lisäarvoa ja niistä vaatimuksista emme luovu. lopuksi täytyy päättää, mikä tuottaisi tuloksia, kun näkemykset ovat niin erilaisia. On kunnianhimoisia isävaltioita, ei kovin monta, mutta on. On valtioita, jotka ovat sitä mieltä, että sinne puututaan oikeusjärjestelmän suvereniteettiin. Miten ratkaisu saadaan aikaan ja on vielä avointa mutta on periaatteita, ja no, suhteen en ole valmis tekemään kompromisseja. Tupakkasopimus tuli esille kaksi kertaa kysymyksenä meille. Päätöksemme Philip Mar- Morrisin suhteen on ollut hyvin huolellisesti arvioitu päätös. Tunnustamme, että meillä on tupakkadirektiivi, ja kansainvälinen kehikko jotta asian käsittelemiseksi, jota ei ollut silloin, kun sopimus oli alun voimassa. Tässä on säätelykuilu mahdollisesti, mutta meitä rauhoittaa se, että Philip Morris aikoo vapaaehtoisesti täyttää tätä sopimusta, vaikka sen täytäntöpanoa ei muodollisesti jättää ratkaistaisi. Ja se on mielestäni lohduttavaa ajatellen säätelykoilua. Ja siksi olemme tulleet tähän tulokseen. Ymmärrän joidenkin jäsenvaltioiden huolenaiheet koskien niiden kykyä toimia. Olemme ryhtyneet toimia näiden jäsenvaltioiden tukemiseksi, mutta tällä hetkellä ketkymme sataprosenttisesti siihen, että, että uusi säätelykehikko toimisi haluaisin kehua Olafia siitä, että se on ollut erityisen aktiivinen tupakkaprotokollan ratifioinnin suhteen. Se on rohkaissut muitakin. Kuinka moni on ratifioinut? Me olemme puolessa välissä, mutta perille on vielä matkaa. Ja sitten kysymys kertomuksesta Onko vahvistaa, että se on valmis vuoden lopun mennessä? Pyytäisin teiltä anteeksi pyyntöä. Se valmistuu tammikuussa. keskustelun tiimin kanssa ja hyväksyn sen, että tiimi tarvitsee vähän lisää aikaa, jotta raportti olisi laadukas. Ratifioiden, ratifioiden, ratifioineiden maiden määrä on 24. 70 ratifiointia tarvitaan. Kunnioitan tiimin toimintaa. Se on tukenut ratifiointia. Mukaan lukien sihteeristä kanssa yhteistyö ja on aloitettu maita, vaikeuksia – ratifioida. Tässä on vähän viivästymää, mutta olemme sopineet, että kertomus valmistuisi tammikuun loppuun mennessä. Ja sitten kysymys systemaattisesta järjestelmän vastaan. Tässä taulukossa käy selväksi, että komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät käsittelemään laaja-alaisesti kaikkia maita, kaikkia sektoreita ja kaikkia toiminta-alueita järjestelmällisesti. Voisi olla hyödyllistä keskustella tuosta. Ymmärrän, että näkökantasi on, että te pitäkää huolta, että toimitte samalla tavalla veroviranomaisten kanssa ja että se on yhteistyössä taksipääosaston kanssa ja siihen olemme pyrkineetkin. Toimimme ennakoivammin tuuliviranomaisten kanssa, erityisesti niiden jäsenvaltioiden kanssa, joissa rikkomuksesta riski vallitsee. Täten Liettua, Latviaa, Itärajan maita, maita, jotka ovat rajamaita. Suomikin kertoo meille, he eivät pyydä rahaa. He sanovat, kuitenkin se avustusta ja asiantuntemusta. Ja sitä hyvät ja pahat jäsenvaltiot. Tätä keskustelua on käytänyt jo jonkun aikaa. Meillä on kaksi filosofiaa. Me, meistä hyvät käytännöt ovat parasti ja poistaa huonoja käytäntöjä, mutta jos on merkittäviä ongelmia, ne pitäisi todeta. Olemme yksinkertaistamasta edistysraportista. Rova Kresslin kysymykset. Se mitä sanoitte, kertomuksen toteamusten seurannasta on tärkeää. Pyrimme löytämään ne alueet, joissa käymme vuoropuheluun jäsenvaltioiden kanssa. Seuranta jäsenvaltioiden kanssa on se, mikä kiinnittää huomiota ongelma-alueille – milloin ongelmat toistuvat ja että pitää kiinnittää huomiota ongelmiin. Gallup voi myös kommentoida, mutta kysymys on omista kyvyistä ja osaamisesta. Meillä on pieni tiimi tämän kertomuksen parissa. Pyrimme kirjoittamaan tämän Kertomuksen kaula voi kertoa vähän jäsenvaltioiden kanssa toimimisesta. Sitten Olafin suositukset tämän 280 miljoonan takaisin perinnästä. Tästä on keskusteltu Olafin kanssa jo jonkin aikaa. Tässä vielä matkaa ennen kuin ymmärrämme asiat samalla tavalla. Odotellaanko kolmasta? Uskomme, että joskus Olafin suostukset siitä, mitä pitäisi periä takaisin, saattaa suojata todellisuudessa olla sellaisia, jotka eivät ole ihan asianmukaisimpia asioita. Sitten meillä on keskusteluja muiden komission kollegoiden kanssa ja oikeuspalveluiden kanssa tästä oman mielipiteeni Olafin johto tietää sen olen sen ilmaissut. Meistä on tärkeää keskittyä siihen, kuinka paljon me keräämme, verrattuna siihen, kuinka, mitä me väitämme keräämme. Se, mitä me väitämme kerä, keräävämme, se luo kannuksen kerätä mahdollisimman paljon sen sijaan, että voisimme uskottavan arvion siitä, mitä, mikä on kerättävissä. Sitten, sitten meillä on tämä valtava kuulu tämän 880 miljoonan ja taka, todellisuudessa takaisin perittävän välillä. Ja tätä täytyy parantaa metodologiaa kohentamalla. Haluatteko te lisätä jotain? Jos teille sopii, anna puheenvuoron Olafille. Thank, thank you very much. Uh, Kiitokset, hyvä varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja. Haluaisin kahteen asiaan kiinnittää huomiota siihen, mitä De Jong sanoi mahdollisesta korruptiojärjestelmästä. Ja minä tahdoin kiinnittää huomiota siihen, että tulevaisuudessa Olaf kiinnittää huomiota enemmän myös tulopuolen petoksiin. On olemassa oikein hyvin käytössä olevia järjestelmiä tuolla menopuolella, mutta sitten meillä on vähän tulopuolella vielä tehtävää. Eli se vastauksena siihen, mitä tässä äsken sanottiin. Ja vielä lopuksi varapuheenjohtajakin otti tämän aivan avoimesti ja rehellisesti esille, että meidän tosiaan täytyy nyt sisäisesti käydä keskustelua siitä, millä tavalla voimme takaisin perinnän hoitaa ja, ja miten käytännössä se toimii. Tämä Olafin kertomus sinänsä ei ole niin suora linkki tähän, koska usein takaisin perintä tapahtuu myöhemmin, joten tässä ei voi suoria yhteyksiä luoda. Mutta tässä nyt sitten sisäisesti ilmeisesti tosiaan täytyy ryhtyä keskustelemaan tätä, tästä ja miettiä tuota ta- taloudellisten suositusten selvää monitorointia tarkemmalla tavalla ja myös tietysti välittää teille tietoa sisäisestä työstämme. Yksi kollega vielä tahtoisi sanoa sanasen, jos ette sitä kiellä tähän ensimmäiseen asiaan puheenjohtaja, eli mitä tehdään kaikella sillä tiedolla, jota me keräämme. Eli tämä e, e, sääntöjen vastaisuusjärjestelmä itse asiassa on raportointijärjestelmä. Me emme näitä tapauksia sen kummemmin käsittele, mutta kollegani tähän vielä haluaisi lisätä oman ajatuksensa. Uh, Mr. Chair, uh, thanks. Uh, Hyvää iltapäivää puheenjohtaja. Kiitoksia varapuheenjohtaja tämä kysymykseen liittyen seurantaan. Kuten Margarete Hoffman jo mainitsi, meillä on IMS ja sääntelypuitteisto olemassa, jonka mukaan jäsenvaltioiden on kerrottava, mitä tapahtuu niille epäsanomukaisuuksille, jotka ne ovat tunnistaneet ja ilmoittaneet komissiolle. Siksi meillä on se tieto, joka mahdollistaa sen, että pystymme valvomaan sitä, mitä tapahtuu kansallisella tasolla. Ja viime vuosien aikana olemme ryhtyneet tähän vuosikertomukseen lisäämään yhä enemmän tällaista monivuotisuutta, joka päivitetään joka vuosi. Eli otetaan huomioon se tieto, joka saadaan ja jota jäsenvaltiot täydentävät. Erityisesti kun on kyse eh, petoksista, sehän on se asia, joka teitä eniten kiinnostaa, niin me olemme tähän eh, kertomukseen ottaneet mukaan pienen kappaleen, joka käsittelee sitä, eh, mikä koskee tätä tunnustetun petoksen astetta. Eli joka vuosi otetaan tietty, joka vuosi otetaan tietty otos. Meillä on tällä hetkellä vuonna 2009-2013 niin, että meillä on vakaata dataa, eli katsomme, että mitä on tapahtunut petosten suhteen. Vuosi vuodelta se kasvuu. No, me olemme noin 10 prosentissa. Tämä tarkoittaa sitä, että e, kaikista näistä epäsäännönmukaisuuksista, jotka ilmoitettiin petoksiksi vuosina 2009-2013, 10 prosenttia on tunnustettu todelliseksi petokseksi, eli tuomioistuin on tehnyt lopullisen päätöksen. Loput 90 prosenttia ovat vielä käsittelyssä. Me myöskin ilmoitamme hylkäykset, eli kaikki ne, jotka tutkintaviranomainen arkistoi, ja huomaatte, että tämä hylkäysaste on korkeampi maatalouspolitiikassa kuin kohesiopolitiikassa. Yritämme ottaa mukaan yhä enemmän tällaisia elementtejä. Yritämme parantaa kertomusta vuosi vuodelta ja tässä nyt joitakin käsin kosketeltavia elementtejä seurannasta. Kiitoksia. Kiitos vielä pari sanaa ensiksi De Jongin eli Georgievalta huonoja uutisia. Hän twiittasi näin, eli tuo antikorruption korruptiovastainen raportti ei ole tämän vuoden loppuun mennessä vielä tiedossa, mutta ei tämä niin huono asia ole, koska tässä vaiheessa en voi vahvistaa asiaa vielä, mutta työ tehdään kuitenkin hyvin vakava henkisesti ja sitten välitän eteenpäin viestin siitä, että täällä odotellaan tätä e, Eli tässä ei vielä ole kyse niin huonoista uutisista ja huonojen uutisten vahvistamisesta. Ja vielä sitten, hyvä puheenjohtaja, saatamme varmaan tavata vielä vastaavassa yhteydessä ennen joulua, mutta tämä on kuitenkin viimeinen tapaamisemme, joka on nyt tähän mennessä jo aikataulutettu. Ja meidän yhteistyötämme on täällä arvioitu hyvässä, hyvää henkisesti ja todellakin sanoisin, että tämä on ollut oikein rikas kokemus saada tehdä työtä valiokunnan kanssa ja jos tulevaisuudessa mahdollisuuksia on tehdä työtä, niin varmasti siihen tartun ja minä Maailmanpankissa teen työtä ja myös unionin etuja. Tietysti siellä valvon 30 prosenttiahan me omistamme tuosta pankista ja siellä kyllä varmasti myös meidän rahojamme valvon. Herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen natürlich niin, sydämestä kiitokset. Toivotamme teille tietenkin kaikkea hyvää tulevaisuuden kannalta, mutta kieltäydyn vielä sen, siitä, että äh, olette täällä viimeistä kertaa tänään. Kyllä minä olen luottavainen sen suhteen, että löydämme vielä jonkun aiheen, joka äh, takia voimme teidät tänne valiokuntaan kutsua. Mutta jos näin ei olisi, niin sitten toivotamme teille kaikkea hyvää ja lähdemme siitä, että uudessa tehtävässänne näemme teidät uudestaan ja tulemme näkemään teidät täällä täällä valiokunnassa. Maailmanpankkihan on tärkeä kumppani EUlle äh, maailmanlaajuisesti. Eli kaikkea hyvää teille, jos emme teitä näe, mutta minä kyllä oletan, että näemme teidät. Nyt vielä esittelijä, olkaa hyvä. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. Chyba na tym etapie e, niewiele mogę mieć do dodania. Kiitoksia. E, ei ole paljonkaan lisättävää. Mielestäni tämä Keskustelu oli hyvin syvällinen, hyvin mielenkiintoinen. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita valiokunnastamme. Haluaisin kiittää heitä siitä, että he ovat käsitelleet tärkeitä kysymyksiä. Haluaisin kiittää komission jäsentä hänen vastauksistaan ja todella toivon, että nämä asiat, eh, jotka haluatte kirjallisena antaa, niin että minä tulen ne saamaan, olen aika varma siitä. Haluan kiittää kaikkia vielä kerran. Kiitoksia. Niin. Ja varmaan meidän täytyy ryhtyä valvomaan yksittäisiä petostapauksia. Tässä on kyse uskottavuudesta, ei tässä ole muuta mitään järkeä. No niin, tähän päättyy tämä esityslistan kohta. Meillä on pieni muutos esityslistalla. Käsittelemme ensin kohdan viisi. Äh, erityiskertomus 17.2016 Euroopan unionin toimielimet voivat parantaa pääsyä julkisten hankintojen markkinoille. Esittelijämme on kollega Makovei ja tilintarkastustuomioistuimesta meillä on herra Brennickmeier, joka saa heti ensimmäiseksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, for giving me the chance to... Um... Kiitokset siitä, että saan nyt esitellä teille tätä julkisten hankintojen kertomustamme siitä, miten unionin toimielimet ja jäsenvaltiot voivat parantaa tehostaa toimintaansa julkisten hankintojen osalta. Ja mietimme sitten, minkälaista palautetta näistä julkisista hankinnoista on saatu. Ja tässä sitten unionin rahoituksen valvojat osoittavat, että virhemäärät ovat suhteellisen alhaisia ja Olaf myös on raportoinut alhaisista petosten määristä, joten pääjohtopäätös voisi olla juuri se, että jos ajattelemme unionitoimielinten toteuttamia julkisia hankintoja, niin siellä ei ongelmia juurikaan piile. Jos ajattelemme unionin toimielinten julkisia hankintoja, niin sitä voidaan pitää yleisesti ottaen reiluna ja hyvin hallinnoituna. Ja jos ajattelemme sitten julkisten hankintojen tarkastusta. Olemme aloittaneet asiantuntijakokouksella ja miettineet, minkälaisia ongelmia oikeastaan unionitoimielimissä julkisissa hankinnoissa ylipäätään on. Ja siitä on löytynytkin sitten vastaukseksi kaksi saman kolikon eri puolta. Eli se, miten taloudelliset toimijat pääsevät julkisen hankinnan menettelyyn ja toiseksi sitten millä tavalla sitten unionitoimielimet saavat parasta vastinetta varoilleen markkinoilta hankituista tuotteista. Yksi pääongelmista oli se, että osallistumismäärät ovat alhaisia näihin julkisiin hankintoihin. Eli kysymys onkin siinä, millä tavalla osallistumismääriä voitaisiin kasvattaa unionin julkisten hankintojen direktiivi parantaa esimerkiksi PK-yritysten tilannetta, mutta unioni on kuitenkin epäonnistunut ottamaan tämän mukaan unionin toimielimiä koskevaan asetukseen itseensä. Tarkastus kiinnitti huomiota neljään suurimpaan toimielimeen. Julkisissa hankinnoissa 4 miljardia euroa oli vuonna 2014 hankintojen piirissä ja 4 miljardia neljästä miljardista 72 prosenttia komissiolle, 12 parlamentille, keskuspankki myös muutama prosentti. Ja me myös sitten tutkailimme 47 pienempää unioni toimielintä ja virastoa saadaksemme vähän käsitystä siitä, miten julkiset hankinnat niissä sitten on toteutettu. Ja se kertomuksemme liitteestä kaksi näkyy. Osallistumiseen kiinnitettiin erityisesti huomiota. Se näkyy myös unionidirektiiveissä ja myös unionitoimielinten säännöissä. Eli pääsuositus tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa on lainsäädännön parantaminen. Aikataulutus on tietysti myös merkittävää. Kun ajattelemme tuota taloudellisten toimijoiden julkisten hankintojen pääsyn mahdollisuuksia käsittelevää asetusta. Ja tässä me toi suosituksena nimenomaan kiinnittäisimme huomiota siihen, miten verkon kautta voitaisiin julkisen, julkinen hankinta hoitaa, jos palveluntarjoaja ö, pääsi sitten tätä kautta osallistumaan. Tieto ei välttämättä ole oikein aina levinnyt ja tietoa on ripoteltu eri verkkosivustoille talouden toimijoiden mielestä kohtelu on ollut epäreilua. Mikäli epäreilua kohtelua on havaittuissa, niin välttämättä myöskään valituksia ei ole otettu huomioon. Toiseksi kertomuksessamme käy ilmi, että unionin toimielinten täytyy tietysti kerätä tietoja julkisista hankinnoista ja näin voidaan sitten oppia entistä enemmän julkisen hankinnan politiikan tehokkuudesta. Ja kuten jo sanoinkin, niin asetusta julkisista hankinnoista pitäisi parantaa ja unionin toimielinten täytyisi myös luoda tällainen selvä yksittäinen säännöstö, Euroopan keskuspankki on esimerkki sellaisesta toimielimestä, joka tällaisen yksittäis, yksittäisen sääntökirjan, johon on koottu kaikki säännöt, on onnistunut luomaan. Ja jos ajattelemme sitten julkisten hankintojen markkinoita, niin sinne tarvittaisiin tällainen e, etukäteen järjestettävä markkinointikonsultaatio, eli miten voisi sitten toimia eh, ja miten voitaisiin houkutella mahdollisimman monia eh, toimijoita markkinoilta julkiseen hankintaan. Ja sitten tietysti täytyy miettiä sitä, että miten pk-yritykset voisivat onnistua myös osallistumaan julkisiin hankintamenettelyihin. Eli täytyisi jollain tavalla helpottaa myös pk-yritysten tilannetta. Sitten sähköinen julkisten hankintojen järjestelmä on myös kaivattu järjestelmä. Ja merkittävää on myös, olisi myös se, että unionin toimielimet myös vertaisarviointia tarjoaisivat ja myös vastavuoroista oppimismahdollisuutta julkisiin hankintoihin osallistumisesta. Tarkastuksemme lopuksi järjestimme toisen asiantuntijakokouksen ja siellä sitten testasimme tilintarkastustuomioistuimen löydöksiä ja suosituksia, toimivatko ne markkinoilla ja vaikutti siltä, että markkinat pitivät suosituksiamme tehokkaina ja myös tuloksiamme, löydöksiämme myös riittävinä. Ja haluaisin vielä lopuksi kiinnittää huomiota eri toimielinten vastauksiin, eli parlamenttineuvosto, keskuspankki ja komissio tässä mukana olivat. Hivenen eroja oli havaittavissa vastauksissa parlamenttineuvosto ja keskuspankki hyväksyivät suosituksemme, mutta sitten komissio ei tähän sanonut sanaakaan, eli komissi... ja oli ikävää, että komissio suhtautui asiaan toisella tavalla kuin muut toimielimet. Hyvä puheenjohtaja, olen valmis vastaamaan kysymyksiin, jos teillä on tämän lyhyen johdannon jälkeen. Me kiitämme teitä. Tämä on hyvin innovatiivinen kertomus, kertomus, joka kattaa useampia EU-toimielimiä. Niitä ei usein näe, joten tämä on äh, tärkeä äh, kuva äh, omien elim, toimielintemme hankintamenettelystä. Kollega Makovei. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja ja kiitoksia siitä, että sain puhua nyt. Puhun romaniaa. Tämä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus on tällä kertaa sellainen, että siinä on erittäin hyviä suosituksia, mitä tulee julkisiin hankintoihin EU-toimielimissä. Ja haluaisin nyt nostaa esiin joitakin kysymyksiä, olivat ne sitten tässä kertomuksessa tai eivät. Minä tein myös lisäehdotuksia verrattuna tähän tilintarkastuomioistuimen kertomukseen. On erittäin tärkeää lisätä äh, julkisten äh, menojen avoimuutta ja siksi äh, kannatan sitä, että kaikki sopimukset julkaistaan sekä jäsenvaltioissa että toimielimissä. Ja tähän liittyy se, että tämä portaali, joka meillä nyt on olemassa komissiossa, jossa voidaan nähdä, miten eh, eurooppalaiset määrärahat ovat jakautuneet, mihin maihin, niin sitä ei voi käyttää sitä eivät voi käyttää kuin näiden valtioiden näissä valtioissa olevat henkilöt. Jos esimerkiksi painat Puolan tai Tsekin tai Italian nappia, niin sitten saat sieltä sillä kielellä tietoja. Ja siksi teen ehdotuksen, jonka tein jo viime kaudella, jonka teen nyt uudella itsepäisenä. Toivon, että se ratkaistaisiin. Tämä sivu pitäisi tehdä yhdellä komission kolmesta työkielestä, joko saksaksi, englanniksi tai ranskaksi. Ja kaikki ne tiedot, joita jäsenvaltiot siellä julkaisevat, niiden pitäisi olla näillä kielillä ja eh, niiden pitäisi perustua samoihin kriteereihin. Esimerkiksi kuinka paljon määrärahoja on annettu eh, tietylle valtiolle, mitä varten, mikä on ollut tavoite, millä eh, aikavälillä tämä tavoite on saavutettava, onko tämä hanke myöhästynyt, onko budjetti ylittynyt. Kaikki tämä pitäisi standardisoida ja sen pitäisi olla saman tavoin esiteltyä kaikissa jäsenvaltioissa niin, että voitaisiin vertailla sitä, miten jäsenvaltiot käyttävät näitä määrärahoja, kuka niitä käyttää hyvin, kuka ei, kuka vaatii enemmän määrärahoja, kuka hoitaa hankkeet aikataulussa, kuka ei. Ja tässä puhumme siis Euroopan määrärahoista. Sitten eräs toinen asia liittyy julkisiin hankintamenettelyihin. Nämä rajatut hankintamenettelyt ne eh, vähentävät kilpailua ja avoimuutta, eivätkä ne anna tietoa siitä, miten nämä sopimukset on myönnetty ja miten sitten ähm, ihmisten veromaksajien rahat on käytetty. Näitä menettelyjä tulisi käyttää ainoastaan poikkeustapauksissa ja ne tulisi perustella hyvin. Ei ole hyväksyttävää se, että jotkut toimielimet, kuten esimerkiksi neuvosto, käyttävät äh, suurimmassa osauksi tapauksia tällaisia rajattuja hankintamenettelyjä. Ehkäpä juuri siksi se ei ole vuosiin saanut vastuuvapautta meiltä, mutta meidän täytyy olla johdonmukaisia ja vaatia tätä. Ei voida hyväksyä sitä, että neuvosto käyttää niin paljon määrärahoja tällaisten rajoitettujen hankintamenettelyjen kautta. Ja viimeinen asia, josta haluaisin puhua, tilintarkastustuomioistuin sen mainitsikin, se liittyy taloudellisiin toimijoihin. Meidän täytyy helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta. Niillä pitää olla yhtälainen pääsy hankintakilpailuihin ja saada samanarvoisesti tietoa näistä julkisista hankinnoista. Miksi näin? Koska tämänhetkinen järjestelmä hyödyttää ainoastaan suuria toimia. Lisäksi me, toimijoita siksi, siksi meillä on sellaisia sopimuksia, jotka annetaan seitsemäksi vuodeksi, kymmeneksi vuodeksi, jopa 17 vuodeksi neuvoston tapauksessa, ja niitä ei ole jaettu osiin. Ei voi olla minkälaista tervettä kilpailua tai minkälaista kilpailua tällaisissa tilanteissa, vaan kyse on äh, monopolista äh, ja tämä äh, kannustaa korruptioon, koska koskaan ei tiedetä, kuka on tällaisen 10 tai 17 vuoden sopimuksen taustalla. Sitten haluaisin lyhyesti puhua vielä näistä väärinkäytösten ilminantajista. On erittäin tärkeää, että meillä on prosessi Euroopassa, eh, joka suojaa heitä todellisesti, koska tällä hetkellä meillä on kyllä menettely, mutta se ei suojele eh, näitä väärinkäytösten paljasteja. Minun otetaan jatkuvasti yhteyttä eh, tämän asian puitteissa, jos kulkee laillisia teitä, niin näiden ilminantojen elämästä tulee aivan mahdotonta, heidän on muutettava paikasta toiseen eh, ja lähdettävä. Eh, ja toi, eh, lopuksi meidän pitäisi tukea tutkivia toimittajia. He ovat erittäin tärkeitä, he ovat paljastaneet paljon tietoja esimerkiksi veroparatiiseista. Ja he valvovat kansainvälisiä järjestöjen rahankäyttöä. On erittäin tärkeää,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 Tämä oli yksi niistä ähm, mietinnöistä, jotka luin äh, innostuneena ja olen erittäin iloinen, että tämä kertomus on hyvin kompakti ja nostaa esiin konkreettisia tapauksia. Ihailen sitä energiaa, jonka tilintarkastustuomioistuin on tälle aiheelle äh, antanut tässä käy aivan selvästi ilmi, että toimielimissä ei ole petoksia. Siitä huolimatta se, mitä edeltävä puhuja mainitsi, ja haluaisin sydämesti kiittää Monikaa hänen erinomaisesta kompaktista työasiakirjastaan on erilaisia asioita, jotka pitäisi muuttaa Euroopassa. Esimerkiksi edeltävä puhuja kiinnitti huomiota siihen, että Monet näistä tarjouksista, tarjouskilpailusta on tarkoitettu suuryrityksille. Ne voitaisiin jakaa, mutta nyt ne ovat sellaisia, että pk-yritykset eivät osa, voi edes osallistua. Minä itse olen kymmenen vuotta toiminut yrittäjänä, enkä minä koskaan osallistunut eurooppalaisiin hankintakilpailuihin, koska ne ehdot ovat aivan järjettömiä. Ja etukäteen jo tietää, kuka tuon sopimuksen voi saada ja kuka ei. Ja tämä on yksi niistä aspekteista, joihin tämä kertomus kiinnittää huomiota. Ja tässä ei ole kyse pelkästään toimielimistä, vaan myös virastoista ja muista eurooppalaisista elimistä, myös edustustoista eri valtioissa. Minä äh, olen samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen suosituksista, myös kollega Makovein suositusten kanssa olen samaa mieltä. Toimielinten tulisi parantaa pääsyä äh, julkisiin hankintamenettelyihin. Julkisissa hankinnoissa ei tapahdu petoksia, lukee tässä kertomuksessa, mutta paljon heikkouksia on ja eh, niitä on parannettava. Minua kiinnostaa esimerkiksi se, miten toimielimet voivat eh, päästä hyödyntää näitä julkisia hankintamenettelyjä. On kyllä e, mielenkiintoista, kun etsimme näitä eurooppalaisia e, tarjouskilpailuja. Se on kyllä noloa, jos katsoo komissiota ja komission yksittäisiä pääosastoja. Miten vaikea on saada näitä tietoja e, niistä kaupallista vaatimuksista, joita yritysten on täytettävä, jotta ne voivat osallistua tarjouskilpailuihin me olemme nähneet, että instituutiolle on järkevää vahva järjestelmä ja asiantuntija-apua hankintojen toteuttamiseen, mutta eivätkö ehkäpä nämä käytettävät säännöt ole syrjiviä? Ehkäpä puuttuu yhteistyötä. Minä olin, toimin yrittäjänä mm, ja olen nähnyt, miten toimielimet kopioivat toistensa julkisia hankintakilpailuja. Oli kyllä noloa nähdä, miten näitä tekstejä kopioitiin, vaikkapa ehkä hankintojen sisältö oli aivan eri. Äh, kaksi asiaa yllättivät minut tässä kertomuksesta. Edeltävä puhuja mainitsikin yhden niistä, että meidän strategiamme pk-yritysten tukemisesta julkisissa hankinnoissa ei saa kovinkaan paljon tukea tässä kertomuksessa. Se on harmillista, koska se osoittaa myös, kuinka eurooppalainen politiikka ei ole johdonmukaista. Meillä on myös liian vähän näkyvyyttä eh, ja ei ole riittävästi avoimuutta julkisten hankintojen kohdalla. Brexitin jälkeen me itkemme, mitä tämä EU on, me menemme äh, matkoille, katsomme riippuvatko liput oikein. Emmekä onnistu esittelemään yhtään eurooppalaista julkista hankintaa oikealla tavalla, ehkäpä siksi EU-jäsenvaltioissa on niin paljon äh, skeptisyyttä, ajatellaan, että kaikki hoidetaan Brysselissä kun puhumme Brexitistä, saimme usein kuulla syytöksen, että Brysselissä päätetään meistä ilman meitä, mutta ei puhuttu siitä, kuinka monet brittiyrit esimerkiksi saavat eurooppalaisista rahastoista määrärahoja. Tämä on viimeinen asia, jonka halusin sanoa. Ja toivon, että keskustelu, tämä keskustelu, jossa valitettavasti ei ole kovinkaan monta jäsentä paikalla. Toivon, että tämä keskustelu tulee jatkumaan. Ja avoimuuden on lisännyttävä niin, että Euroopan unionin vihdoin tekee uudistuksen ja lopettaa valintamisen siitä, että Iso-Britannia eroaa EU-sta. Meidän on tehtävä jotain, että muut valtiot eivät halua erota. Kollega Vuoban. Can I thank my colleague for... Kiittää sen kollega siitä, että hän sai Brexitin tuohon keskusteluun. Kaikissa keskusteluissa on nyt viittaus Brexitiin. Tässä keskusteluissa en ole sitä, mutta onnittelut kollegalle sen mukaan. Kiitos myös esittelijälle tilintarkastustuomioistuimelle tästä kertomuksesta. Aina kun puhumme EU-budjetin virheistä, useimmille annetaan syyksi hankinnat joten tämän kertomuksen pitäisi olla tärkeä aihe. Päivän raportti ei käsitellä virheitä, käsittelee myös EU-hankinnan saavutettavuutta ja sitä, että pk-yritykset pääsevät paremmin mukaan hankintoihin. Kuten tilintarkastus toimiston totesi, meillä on uusi hankintadirektiivi, jonka pitäisi helpottaa yritysten osallistumista, koska hankintaprosessissa saatetaan uusia asioita, kuten sosiaalisten kysymysten, työolojen huomioon ottaminen, ympäristöpolitiikan huomioiminen. Ja vaikka se päällisen puolen katsoen helpottaakin tätä Jotkut muut asiat voivat vaikeuttaa pienten yritysten huomioon ottamista. Yhtäältä ne asiat, jotka otetaan mukaan, helpottavat osallistumista, mutta siellä on myöskin pienten paikallisten yritysten osallistumista hankaloittavia tekijöitä. Mikä on näkemyksenne uudesta direktiivistä tämän kysymyksen tilintarkastustoimistomille? Helpottaako tämä pk-yritysten osallistumista EU-hankintoihin, vai vaikeuttaako se sitä? Minä itsekin olen tässä puhujalistaan. Minulla on kaksi kysymystä tai yksi kommentti. Eh, herra Brinkmeierille tilintarkastustuomioistuimesta. Tämä eh, aika on aivan oikea. Me olemme eh, uudistamassa varanhoitoasetusta ja tämä pitäisi siihen ottaa mukaan ja otankin sen esittelijänä mukaan, joten tämä on todellinen helpotus työllemme. Kiitoksia siitä. Toinen kysymykseni liittyy niihin vastauksiin, joita komissiolta tai muulta elimeltä on saatu. Siinä on viisi vastausta tällä viimeisellä sivulla ja kolme on annettu tämän kertomuksen hyväksymisen jälkeen ja yksi silloin päivä ennen kuin tämä on hyväksytty. Nyt kysymys kuuluu, miksi tähän tässä on kestänyt niin kauan ja miksi on vastattu vasta sen jälkeen, kun kertomus on hyväksytty 23. toukokuutta, 3.6., 14.6., 27.5. Mitkä elimet vastasivat näin myöhään, sen olisin halunnut tietää. Ja sitten komissiosta saa puheenvuoron Rova Gika Saado budjettipääosastolta. Olkaa hyvä. Frau Kollegin Makovai wollte noch eine Anmerkung machen. Oh, kollega Makovai halusi kommentoida. I will have to go back to... Niin, minun täytyy mennä johtamaan Albanian delegaatiota takaisin ja olen Tomasille antanut mahdollisuuden sitten luvan puhua minun puolestani. Frau bitte. That's the best cooperation. Thank you, thank you very much, uh, Madam uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijä Makoveille ja muillekin jäsenille. Oikein kiinnostava kertomus on kyseessä ja ensiksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että petosten määrä on sinänsä alhainen. Se on toki tärkeää, mutta me olemme saaneet keskustella tilintarkastustuomioistuimen kanssa tästä asiasta ja myös neuvostonsa, mutta nämä suositukset ovat hyviä ja totta kai parantamisen varaa aina on. Ja meidän täytyy tosiaan ottaa nämä suositukset aina esiin. Ja minä komission nimissä tässä muistutan, että kyllä me katsomme suosituksia tarkoin, niitä, mitkä koskevat komissiota ja sitten myös niitä, jotka voidaan täytäntöönpanna toimielinten välisessä yhteydessä pikemminkin. Ja näin sitten mietimme, minkälaista lisäarvoa niissä voisi olla, ja voidaksemme sitten toimia paremmin ilman, että luomme mitään turhia lisäkustannuksia. Eli me luomme sitten tällaisen oman vaikutusten arviointimme asiasta. Ja totta kai sitten avoimuus on selvä velvollisuus, velvollisuus, joka käy ilmi ihan joka asiassa ja erityisesti varainhoitoasetuksessa. Ja me tietenkin pyrimme sitten valvomaan entistä enemmän tätä julkisten hankintojen osallistumista tasoa, miten sitten voimme ilminantajiin suhtautua ja me voimme me haluamme kerätä mahdollisimman paljon tietoa tietenkin myös, mutta haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että totta kai meillä on jo olemassa säännöksiin perustuvat säännökset siitä, jotta me toimielin, minä, elimenä myös epäsuorasti olemme saaneet aika paljon tietoja esimerkiksi vastaanottajista, summista, toimien varsinaisista kohteista, lainoista, niiden kohteista, hinnoista, julkisissa hankinnoissa. E, ja kysehän on miljardista, puolestatoista miljardista eurosta. Ja näin me sitten toimimme hyvin tiukkojen sääntöjen piirissä, mutta totta kai, kuten jo aluksi sanoin, niin täytyy sitten kiinnittää huomiota näihin suoriin summiin, joita komissio valvoo. Ja olen esittelijän kanssa samaa mieltä siinä, mikä, miten meidän täytyy valvoa myös yhteisesti käytettyjä varoja. Hetkinen, anteeksi. niin tämän sanottuani, eli kaikki mitä sanoin jo ensin, eli siis summat ja sopimuksen saajat ja niin poispäin, niin onhan jäsenvaltioilla olemassa velvollisuus, laillinen velvollisuus välittää tätä tietoa jo joka tapauksessa. Ja se tieto, jota meidän tulee välittää ja mitä voimme välittää, niin me täytyy jollain tavalla sitten tasapainottaa avoimuutta, mutta tietysti henkilötietojen suojaa ja yksityisyyden suojaa ja unionin omien etujen suojaa. Ja komissio tietysti tätäkin puolta muoto pyrkii kunnioittamaan. Mitä vielä voisin tähän lisätä? Me olemme vakavasti huomioineet valmistellessamme uutta varainhoitoasetusta, tuo, niin siihen tilintarkastustuomioistuimen suosituksen tällaisesta yksittäisestä sääntöoppaasta hanki, julkisten hankintojen osalta se on liitteenä tuossa varainhoitoasetuksessa ja tilintarkastustuomioistuimelle jo olenkin sanonut, että kyllä yhteispäätösmenettelijöiden tahtoessa voitaisiin mennä pidemmällekin. Me olemme keskustelleet julkisista hankinnoista äskettäin ja voisimme ottaa sitten tämän vuoden loppuun mennessä nämä mukaan. Ajattelimme kyllä, että ehkä tässä on vähän liian lyhyt aika ryhtyä uudelleen avaamaan julkisten hankintojen pakettia. Mutta kaikki mahdollinen parannus, jota me voimme tarjota, niin komissio todella on valmis parannuksiin ryhtymään. Ja vielä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että me teemme kovasti työtä saadaksemme mitä pikimmin tällaisen yksittäisen palvelupisteen aikaiseksi kaikille komission toimille, kaikissa pääosastoissa tällaiseen tähtäämme toki ja myös sitten toisessa vaiheessa myös virastoille ja myös keskustelemme muiden toimielinten kanssa siitä, miten pitkälle voisimme saada tämän toteutumaan mahdollisimman pian voidaksemme toki helpottaa tilannetta ja varsinkin avoimuutta parantaa ja myös näin sitten tietoa välittää helpommalla tavalla. Ja vertaisarvioinnista sen verran, että tämä on hyvä ja kiintoisa kysymys me jo tosiaan itse asiassa teemmekin näin komission helpdesk eh, rahoituspuolen helpdesk itse asiassa jo tarjoaa tällaista apua virastoille ja toimielimille siitä, miten unionin taloudellisten etujen sääntöjen sisällä toimitaan. Ja aina silloin tällöin me myös sitten tapaamme eri sektorien edustajia kokemuksiamme jakaaksemme ja me voisimme jollain tavalla tämän institutionalisoidakin, mutta kuitenkin haluaisin kaikille täällä paikalla oleville vakuuttaa, että kyllä tämä on ihan tavanomainen käytäntö nytkin, epävirallinen kylläkin, mutta ihan tehokkaasti kyllä toimiikin ja säännöllisesti eritoten. Olisikohan lisättävää vielä? Niin, ehkä lopuksi esittelijän esille ottaman asiaan siihen, miten tutkivat toimittajat voisivat päästä tietoja käyttämään. Eli kun ajattelemme tätä rahoitusavoimuuden järjestelmää, jonka komissio on luonut vuoden 2010 parlamentin suosituksen jälkeen, niin tällainen järjestelmä on olemassa. Tiettyä tietoa on jo kerättykin, tietokantoja on. Se on parlamentin kertomuksessa mainittu, mutta ne eivät valitettavasti kuulu komissiolle eikä myöskään toimielimillekään, joten tämä vaikuttaa vähän monimutkaisemmalta tehtävältä e, taata pääsy näihin tietokantoihin. Mutta kiitokset kuitenkin tästä kaikesta. Me arvioimme näitä suosituksia entistä enemmän vielä ja otamme ne huomioon sitten neuvotteluissa. Osa näistä suosituksista on otettu huomioon jo nykyisessä varainhoitoasetusehdotuksessa ja yhteislainsäätäjän kanssa me sitten tutkailemme, mihin, miten pitkälle voimme päästä. Kiitos. Ja, danke. Die Berichterstatter freuen sich immer. Kiitoksia. Esittelijät aina ovat iloisia tästä epävirallisista äh, asiakirjoista ja ehdotuksista. Jos äh, vielä jotain tulee, niin tänne päin vain. Herra Brenigmeier. Äh, Kiitoksia, Rova Gressle, tästä toisesta kierroksesta. Haluaisin lyhyesti vastata useampaan kommenttiin, jotka esimerkiksi esittelijä äh, Rova Makovei esitti ja myös muut keskustelun osallistuneet. Äh, tärkeää tässä kysymyksessä on avoimuus ja Useita asioita on nostettu esiin, jotka liittyvät avoimuuteen. Voivatko kaikki sopimukset, voidaanko ne kaikki julkaista samoin kriteerein ja tiedoin? Tämä olisi erittäin hyödyllistä jotta saataisiin kokonaiskuva ja voitaisiin olla avoimia. Ja olen komission kanssa samaa mieltä siitä, että pitäisi olla tasapaino toisaalta avoimuuden ja toisaalta henkilökohtaisen tiedon suojan välillä. Mutta uskon, että avain tässä on avoimuuden lisääminen ja muutkin puheenvuorot osoittivat, että on erittäin tärkeää, että saadaan aikaan lisää avoimuutta julkisten hankintojen osalta. Toinen kysymys on pk-yritysten pääsy Äh, huomio, että pitkät sopimukset, seitsemän vuoden sopimukset eivät takaa samanarvoista pääsyä näihin hankintakilpailuihin, ettei ole oikeaa kilpailua, niin tämä huomio on ihan oikea ja relevantti. Ja siitä syystä on tärkeää, että meidän suosituksiamme seurataan ja tällaisia pitkiä sopimuksia tarkastellaan hyvin huolella ja mietitään, onko todella tarpeen näin pitkiä sopimuksia tehdä. Vogen esitti kysymyksen pääsystä ja hän suhteutti tämän myös uuteen direktiiviin ja pk-yritysten pääsyyn uuden direktiivin puitteissa. Meidän kertomuksessamme keskityttiin EUn toimielinten julkisiin hankintoihin ja EUn toimielimet eivät ole tämän uuden direktiivin alaisia. Sen takia meidän tarkastuksemme ei keskittynyt tähän konkreettiseen kysymykseen. Me olemme huomanneet, että uudessa direktiivissä sinänsä PK-yrityksillä on erittäin erittäin hyvä asema. Miten tämä toimii, niin sitä olisi tarkastettava tulevaisuudessa. Olisi katsottava tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja sen vaikutuksia todellisessa elämässä, jos se on mahdollista. Toisaalta meidän on myönnettävä, että tätä direktiiviä direktiiviä ei ole siirretty tähän yhteiseen toimielinten opaskirjaan ja meidän suosituksemme tehdä näin on erittäin tärkeä. Ja edustaja Kresslen viimeinen äh, kommentti liittyi siihen, milloin olimme saaneet nämä vastaukset eri toimielimistä. Aivan viimeisellä sivulla, mietin kertomuksemme viimeisellä sivulle, voitte nähdä, että kaikki vastaukset tulivat määräaikojen puitteissa mutta vastaukset kaikilla kielillä saatiin myöhemmin. Tässä oli kyse siis käännöksistä, ne tulivat myöhemmin mutta viimeisellä sivulla näette ne päivämäärät, jolloin saamme vastaukset eri toimielimiltä. Olen iloinen kuullessani, että komissio on myönteisellä mielellä monien suositustemme suhteen. Ja toivottavasti tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa taloudelliset toimijat voivat helpommin osallistua toimielinten tarjouskilpailuihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt esittelijän puolesta edustaja Stehovski. Poděkovat komisi za to, že reagovala promptně na to, co jsme tady říkali. Kiitoksia olen erittäin iloinen siitä, että täällä reagoitiin nopeasti siihen, mitä jo mainittiinkin. Haluaisin tehdä yhteenvedon siitä, mitä täällä on sanottu, nimittäin, että haluamme, että komissio muuttaa kolme asiaa. Ensinnäkin, että se yrittää mm, parantaa hankintamenettelyjen avoimuutta. Se on pitkä taistelu, mutta se kannattaa kyllä. Toiseksi pitäisi pohtia sitä, miten parannamme pk-yritysten pääsyä. E, ei tehdä liian suuria tarjouskilpailuja. Älkää kääntykö vaan tiettyjen palveluntarjoajien puoleen. Yrittäkää olla vähän luovempia, yrittäkää varmistaa, että EU saa enemmän luotettavuutta. Ja minäkin kannatan tätä yhden luukun periaatetta, jonne kaikki hankintamenettelyt keskitetään. Se varmasti lisäisi avoimuutta. Ja toivon todellakin, että tämä kaikki saadaan toteutettua ja nähdään seuraavassa kertomuksessa. Kiitoksia. Kiitoksia. Tähän päättyy tämän esityslistan kohta. Kiitän tästä eh, keskustelusta. Nyt menemme esityslistan kohtaan neljä. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 18 kestäviä biopolttoaineita koskeva EU sertifiointijärjestelmä. Tässä esittelijä on herra Tsedowski ja Rova Jakobsen on tilintarkastustuomioistuimesta ja hän saakin puheenvuoron. Rova puheenjohtaja, komissaari, naiset ja herrat, kiitos tästä mahdollisuudesta esitellä teille tämä erityiskertomus EUn kestävien biopolttoaineiden sertifiointijärjestelmässä. Esittelen lyhyesti päätulokset ja suositukset, mutta sitä eh, ensin puhuisin biopolttoaineista. Miksi tämä aihe on niin tärkeä? Kasvihuonekaasupäästöt ovat tietysti huolenaihe kaikkialla Euroopassa – ja EU on etorivissä taistellessamme polttoprosessissa tapahtuneiden päästöjen vastaisessa taistelussa. Yksi keino on käyttää hiilijalanjälkeä keinona. 2009 keväällä neuvosto hyväksyi EUn energia- ja ilmastonmuutospakettiinsa edistääkseen uusintuvien energialähteiden käyttöä. Ja osana tätä pakettia Direktiivissä edellytetään, että EU kattaisi ainakin 20 prosenttia loppuenergian tuotan kulutuksestaan uusiutuvalla energialla ja ainakin 10 prosenttia kuulitosektorin energiasta 2020 mennessä. Ainoastaan kestävät biopolttoaineet voidaan ottaa huomioon kulutusalan 10 prosentin tavoitteen saavuttamisessa ja jäsenvaltioiden vastuulla pitää huolta siitä, että niiden ilmoitukset käytetystä määristä, niiden takana on sertifiointijärjestelmä. Komission tehtävä on hyväksyä nämä sertifiointijärjestelmät. Tunnustuspäätös pätee viisi vuotta ja auditoinnin aikana oli 19 rekisteröityä vapaaehtoista järjestelmää. Biopolttoainetta voidaan tehdä kahdesta lähteestä. Ensinnäkin maatalouden tuotteista ja toiset on jätteet ja e, biomassa, joka on ei-ruokalähteistä, koska maatalon tästä peräisin oleva biomassa kilpailee ruoantuotannon kanssa vain 70 prosenttia tällaisesta biopolttoaineesta voidaan laskea 2020 tavoitteiden täyttämiseksi tai sieltä käytön käytä tämän perustavat lähteet, niiden painoarvo tuplataan, eli ne voivat saavuttaa 10 prosentin tavoitteen käyttämällä jätteitä. Ja me auditaan niin selvittääksemme, onko jäsenvaltioilla luotettavia sertifiointijärjestelmiä kestäville biopolttoaineille. Ensiksi arvioimme, josko komission hyväksyntä, jonka se antaa biopolttoaineille, takaako se, että polttoaineet ovat kestäviä, toisekseen, toimivatko järjestelmät niin kuin pitää, ja kolmanneksi josko biopolttoaineiden jakaminen koulutussektorilla onko se luotettavaa, mikä on havaintomme. Kaiken kaikkiaan raportin viesti on, että komission jäsenvaltiot voisivat tehdä enemmän sen takaamiseksi, että se mikä biopolttoaineena biopolttoaineeksi kutsutaan myös on sitä jäsenvaltiot eivät seuraa tätä aluetta riittävän läheisesti, eikä meillä näitä ole vain yhteistä EU-järjestelmää luotettavan biopolttoaineen dataan raportoinniksi 10 prosentin tavoitteen saavuttamisen yhteydessä. Kertomuksessa todetaan, että komission tunnustamismenettelyn heikkouksien vuoksi ja vapaaehtoisten järjestöjen valvonnan puutteiden vuoksi EU-sertifiointijärjestelmä kestelmä biopolttoaineiden kestävyydelle ei ole täysin luotettava. Ne vaatimukset, joille komissio rakensi vapaaehtoista järjestelmiä hyväksynnän, ovat rajoitettuja, eivätkä ne erityisesti takaa, että sertifioidut biopolttoaineet ovat kestäviä ja että potentiaaliset sosiaaliset ympäristön ja muut kielteiset vaikutukset otetaan huomioon. myöskin uusintuvaan energiaan tilastot vaikuttavat, voivat olla epäluotettavia, koska se valtiot voivat raportoida bio, kestäviksi biopolttoaineiksi sellaisia polttoaineita, joiden kestävyys ei ole kovin hyvää. Menettelyssä ei ole kunnon menettelyä sen takaamiseksi, että, että sitä tuotettu biopolttoaine alun perin oli, oli lähtöisin sieltä ja jäsenmaiden datan luotettavuudessa oli ongelmia. Komissio ei valvoa vapaaehtoista järjestelmien toimintaa. Huomasimme myös, että komissio ei myöskään varmista, josko vapaa että järjestelmät pitävät huolta, että viljelijät kunnioittavat kestävyyskriteerejä EUn maataloutta koskevien ympäristövaatimuksien suhteen. Tässä valvontaa on kansallisten viranomaisten ja maatalouspolitiikan puutteessa, mutta komissio ei saanut mitenkään tämän valvonnan tuloksia. Mitä vapaaehtoista järjestelmiä ja hallintajärjestelmiä tulee, huomasimme, että eturistiriita vaara on olemassa. Näemme, että sääntöjen noudattavuuden varmistaminen on riittämätöntä. Ja näemme, että sidosryhmien kanssa tapahtuva kommunikointi on riittämätöntä. Komissio ei ottanut näitä asioita huomioon tunnustamisprosessin aikana – tämä antoi 2015 ohjeita seurattavuuden parantamiseksi, mutta valitettavasti se vaatimuksia ei täytäntöön pantu. Lopuksi jäsenvaltioiden vastuulla taata, että heidän komissiolle antama data kes- polttoaineen kestävyydestä on luotettavaa. Siinä kontekstoinnissa auditointimme osoittaa, että kansalla Viimeaikaiset raportit, biopoltto, äh, raportit biopolttoaineiden asuudesta kulutussektorilla eivät välttämättä ole luotettavia. Ja mitä suosittelemme tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä, että, että päästövähennykset ovat toteutuneita ja täyden alueen päästövähennyksiä ei sitten, että niitä vastaan ei ole sitten lisäksi toisella alueella. Siksi suosittelemme kestävien biopolttoaineiden sertifiointijärjestelmän että komissiolla pitäisi olla kattavampi vapaaehtoisten järjestelmien arviointi, jossa käsitellään hyväksyntämistä, että komissio pitäisi huolta, että vapaaehtoisten järjestelmien hallinta ja seurattavuus on asianmukaista ja komission pitäisi seurata äh, hyväksyttyjen järjestelmien toimintaa ja komission pitäisi näyttää jäsenvaltiolle, että komissiot tukisivat tilastojaan datalle, joka asettaisi, että biopolttoaineiden osuus koskevat tiedot ovat luotettavia. Jäsenmässä pitäisi myöskin harmonisoida jätteiden määritelmä. Kiitän komissiota yhteistyössä auditaan se siinä, että he ovat sitoutuneita lisäparannuksia näillä alueilla. Ja kiittäisin tästä esittelijää Söderkovskia siitä, että haluat tämän erinomaisen työasiakirjan meidän kertomuksestamme. Kiitoksia huomestamme ja mielelläni vastaan kysymykselle tästä kertomuksesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Vielen Dank. Das Wort hat der Berichterstatter. Kiitoksia nyt esittelijä. Prvně mi dovolte poděkovat jedn... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää yhtä näistä kolmesta rouvasta, jotka edustavat meitä niin hyvin tilintarkastustuomioistuimessa, Rova Jakobsenia ja koko hänen tiimiään erinomaisesta kertomuksesta ja erittäin hyvästä yhteistyöstä äh, koko tämän ajan kun tämä kertomus on laadittu. Tämä kertomus liittyy hyvin arkaluotoiseen aiheeseen, nimittäin biopolttoaineiden sertifiointijärjestelmä. Minusta tämä on hyvin kiehtova aihe. Olen iloinen siitä, että tänään voimme käydä keskustelua tästä sertifiointijärjestelmästä. Se on erittäin tärkeä keskustelu. Kun sanotaan EU, niin ympäristösuojelun alalla ensimmäinen asia, joka minulle tulee mieleen, on johtajuus. Minä todella uskon, että EUta pidetään tässä asiassa esimerkkinä. Siksi mielestäni on niin tärkeää huomata tämän kertomuksen johtopäätöksissä, että näin alkaluontoisessa aiheessa, kuten biopolttoaineiden sertifioinnissa, ei voida luottaa Euroopan unioniin ja johtajuutta ei, johtajuudesta ei tässä voi olla puhe, vaikka liikenne on eräs tärkeä alue, joka todella vaikuttaa ympäristöön ja ilmastonmuutokseen. Se, mihin Euroopan unioni on sitoutunut tässä uusiutuvien energian direktiivissä. Siinä se on sitoutunut, että vuoteen 2020 mennessä uusiutuvien energiamuotojen osuus on vähintään 10 prosenttia kaikissa liikennemuodoissa. Tämä ovat perusvaatimus. Biopolttoaineiden käyttö on erittäin tärkeää, jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Ja kuten tilintarkastustuomioistuimen kertomus osoittaa, meidän on kuitenkin tässä varmistettava, että on kyse kestävistä biopolttoaineista. Biopolttoaineet muutenkin ovat kiistanalainen aihe, koska niihin liittyy suuria riskejä. Esimerkiksi kun on kyse maankäytöstä, työvoimasta ja väestön elinolosuhteista kehitysmaissa, mutta myös ympäristövaikutuksia on ja on suuri riski äh, petoksisiin, äh, kun on kyse biopolttoaineista, jotka tuotetaan jätteistä. Kaikki nämä riskit tilintarkastustuomioistuin hyvin esitti kertomuksessaan. Sitä huolimatta, että on näitä suuria riskejä, me vuosittain investoimme satoja miljoonia euroja kehitysapuun maailmanlaajuisesti, eh, nälän torjuntaan, reilun kauppaan eh, niin sitten riskinä on, että nämä rahat eivät hyödytä laisinkaan, koska vääränlainen biopolttoaineiden tuottaminen aiheuttaa nälkää ja myös petoksia. Tämä on periaatteellinen kysymys ja meidän olisi sitä sellaisena käsiteltävä. Tätä ei voida tulkita muulla tavalla kuin, että tässä ei toimita johdonmukaisesti. Euroopan komission pitäisi uudelleen arvioida sertifiointijärjestelmänsä ja myös biopolttoaineiden äh, alkuperä on mainittava. Me emme voi hyväksyä sitä, että laitamme humanitaarista apua ihmisille, joilla ei ole ruokaa. Ja sitten meillä olisi muita alueita maailmassa, joissa voitaisiin kasvattaa elintarvikkeita, mutta siellä kasvatetaan kiviopolttoaineita, jotka tuodaan EU-hun. Mm, tiedon on oltava avointa ja seurattavaa. Jäsenvaltioiden annettamien tietojen on oltava sellaisia, että ne voidaan tarkistaa ja koko komission lähestymistavan täytyy olla yhtä yhteen sopiva muun EU-politiikan kanssa. Ja sitten loppukommentti puheenjohtaja. Emme halua olla naiveja. Meidän pitäisi puhua avoimesti. Eturyhmien vaikutusvalta tällä alalla on valtaisa ja siksi on erittäin tärkeää, että tämä koko järjestelmä on mahdollisimman avoin ja luotettava, sillä jos EU haluaa pysyä johtajana tällä alalla, niin silloin sen täytyy olla johtaja kaikilla niillä aloilla, jotka tässä mainitsin. Hyvät naiset ja herrat, kiitän tässä vielä Rova Jakobsenia erinomaisesta kertomuksesta. Kiitän teitä mielenkiinnosta ja odotan kovasti eh, mielenkiintoista keskustelua tästä aiheesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja komissiosta eh, Rova Maridonelli, olkaa hyvä. Hello. Yes. Uh, firstly, thank you very much indeed. Uh... Kiitokset mahdollisuudesta kommentoida tätä. Tosiaan aluksi korostaisin sitä, että olemme esittelijän sanojen kanssa samaa mieltä myös tilintarkastustuomioistuimen kanssa sitä mieltä siitä, että näille biopolttoaineille täytyy saada kestävyyskriteerit todellakin 2020 mennessä meillä on 10 prosentin tavoite kuljetuspolttoaineisiin ja suurin osa näistä polttoaineista siis pitäisi olla biopohjaisia ja me pyrimme tähän tavoitteeseen pääsemään siihen, että ne sitten vastaavat myös kestävyyden ja vakauden korkeimpia standardeja. Vuonna 2009 teksti on hyväksytty ja puhuttu näistä kestävyyskriteereistä. Niissä sanotaan selvästi, että biopolttoaineet eivät pääse tuohon tavoitteeseen, mikäli ne tulevat sitten hiilivoittoisilta aloilta. Eli meillä on hyvin tiukat vaatimukset, ehkä maailman tiukimmat tällä alalla. Ja meillä on myös tällainen sertifiointijärjestelmä Euroopassa tarjolla. Ja näitä, tuot, näitä tuotetaan sekä Euroopassa näitä biopolttoaineita että sitten muuallakin. Ja molemmat tuotannon puolet, vaat niiltä vaaditaan samojen standardien toteuttamista. Erityisesti tässä direktiivissä kiinnitetään huomiota käytänteihin, joita on otettu käyttöön siitä lähtien, kun direktiivi on astunut voimaan. Ja yksi merkittävä asia on juuri tuo epäsuoramaan käytön muutos se on tärkeä lisäys tähän ja yhteislainsäätäjät ovat hyväksyneet tällaisen kertomuksen ja vuonna 2015 on tehty tuohon iluc direktiiviin muutokset ja ky- sitten siellä puhutaan puivottavaineista ja 10 prosentista epäsuoran käytön muutosohjelmissa. Tämä kuuluu tuohon lainsäädännölliseen puitekehykseen, jota olemme nyt työstämässä. Ja me toimimme tässä riippumattomien kertomusten, tarkastettavien kertomusten pohjalta, joista käy ilmi, minkälaisia tuotteita käytetään biopolttoaine teollisuudessa ja vastaavatko nuo aineet sitten kestävän kehityksen tavoitteita. Tässä on huomattu esimerkiksi epäily siitä, mitä tuo jäte oikeastaan tarkoittaa. Ja tämän seurauksena yksi lisäys otettiin 2015 lainsäädäntöön selvennykseksi jätteen määritelmä, jotta asiasta kaikki epäily sitten voisi hälventyä. Me vuosittain arvioimme tätä sertifiointijärjestelmää ja vaadimme järjestelmän toimijoilta välittämään meille tietoja vuosittain. Totta kai täytyy vastata lainsäädännöllisiin velvoitteisiin ja myös sitten kiinnitämme huomiota siihen, onko tehty jotain lainsäädännön ulkopuolella. Vapaaehtoinen järjestelmä saattaisi sisältää sitten myös sosiaalistaloudellisia kriteereitä, mutta nämä eivät kuitenkaan ole pakollisia vaatimuksia ja mietimme sitten, otammeko me ne huomioon kaikissa kertomuksissa. Ja sitten vielä maanviljelijöistä. Tähän jo esittelijä onkin kiinnittänyt huomiota. Meidän täytyy tosiaan maatalouspolitiikkaa Euroopassa silmällä pitää ja näitä jäsenvaltioiden asiaan liittyvien sääntöjen täytäntöönpanoa kansallisella tasolla. Ja esittelijä otti vielä huomioon sen miten luotettavaa tieto jäsenvaltioista saatava tieto oikeastaan on, kun niiden pohjalta sitten taas tehdään jatkotyötä. Me olemme tähän suositukseen kiinnittäneet huomiota ja hyväksyneet sen myös osittain. Me saamme vuosikertomuksen jäsenvaltioista ja me käytämme niitä ja olemme kovasti tyytyväisiä kiitollisia jäsenvaltioiden vuosikertomusten lähettämiseen ajoissa. Totta kai tieton, tietojen keruuta voidaan aina vain parantaa ja me olemme mielellämme jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä parantaaksemme tietojen keruuta. 2015 e, epäsuoran maankäytön muutokseen tekstin hyväksymisen jälkeen tietysti tietojen keruuseen täytyy kiinnittää tuollakin alalla enemmän huomiota. Ja vielä sitten avoimuudesta komissio olla on tähän tästä kaksi verkkosivustoa. Meillä on avoimuusfoorumi myös olemassa. Siellä kaikki sertifiointitodistukset on julkaistu. Kaikki voivat päästä niitä sitten tutkimaan. Ja myös sitten jäsenvaltioiden hyviä käytänteitä me julkaisemme. Ja meillä on myös tällaisia neuvoantavia kokouksia jäsenvaltioiden kanssa, joissa asioista keskustellaan. Ja sitten varhaita käytänteitä vaihdetaan. Valvonnasta vielä miten järjestelmää sitten valvotaan. Tottahan on, että tämä on varsin paperiperusteista, eli paikoille ei lähetetä tutkio, tutka, tarkastajia, vaan uskotaan riippumattomia tarkastaja, tarkastuslaitoksia. Jos sitten havaitsemme, että tieto ei ole paikkaansa pitävää tai sitten sitä ei ole riittävästi, niin sitten keskeytämme tämän sertifiointijärjestelmän hyväksynnän ja sitten lähetämme paikalle riippumattoman tarkastajan toi jostain muustakin elimestä vielä tutkimaan ja valta, tarkastamaan sääntöjen mukaisuutta. No, toivon, että tällä sain vastattua suurimpaan osaan kysymyksiä ja kaikkiin kysymyksiin. Jos jotain jäi vielä vastaamatta, niin palatkaamme niihin uudestaan. Kollega Javor. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Rauva Kampsen ja muita tästä erinomaisesta kertomuksesta. Kiitos myös esittelijälle. En voi sanoa sen enempää ehkä kuin, että olen täysin samaa mieltä tämän kertomuksen kanssa ja, ja sen kanssa, mitä Thomas Zdowski totesi. Meillä on tärkeä kertomus käsissämme politiikka ei ole ainoa EU-politiikka-alue. Tämä on selkeä esimerkki epäonnistuneesta lainsäädännöstä. Haluan perin EUn asetus keskittyi ilmastonmuutoksen vastaisen taisteluun ja tavoitteena oli vähentää hiilidioksidipäästöjä. Sitten täytyy ymmärtää, että alkuperäinen ehdotus ja ja biopolttoainemarkkinoiden markkinoiden muokkailu johti epäsuoran maakatamuutokseen ja äh, lisäsi hiilidioksidipäästöjä ja se aiheutti myös ongelmia ruokamarkkinoilla. Tämä oli vaikutus, tässä oli vaikutuksia sekä EU-maatalouteen että EUn ulkopuolisen maatalouteen. Ja tämän seurauksena EU lisäsi joitakin kestävyyskriteerejä pelastaakseen sen, mikä on pelastettavissa. Että pahimmat polttoaineet eivät pääsisi markkinoille, mutta tämä, tämä kertomus selkeästi osoittaa sen, mitä vihreät kansalaisjärjestöt ja vihreät Euroopan parlamentissa ovat todenneet, että ei ole mitään luotettavaa bio polttoaineiden kestävyyskriteereiden auditointijärjestelmää. Eikä kukaan tiedä, tuleeko EU-ssa käyttämämme biopolttoaine kestävistä lähteistä vai ei. Silti meillä on tämä 10 prosentin biopolttoainetavoite vuodelle 2020. Ei kuitenkaan ole takeita tai turvakeinoja sen varalle, että tämä 10 prosenttiin biopolttoainetta voitte vie, vie meitä lähemmäksi ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Vaan tässä on este, koska sillä on enemmän kielteisiä vaikutuksia kuin etuja. Me tarvitsemme selkeästi aivan uutta järjestelmää. Mainitsin muutaman yksityiskohdan jätä määritellään eri tavoin. Lopetan, rouva puheenjohtaja. Eri jäsenmaissa jätä määritellään eri tavoin. Jäsenmaiden raportointi on epäluotettavaa. On johtanut vakaviin ongelmiin. Kestävän polttoaine, kestävästä polttoaineesta mitään takeita. No se po- Puola transponoi vasta 2015 uusittuvien polttoaineiden direktiiviä. Kukaan ei tiedä transponoinnin jälkeen, miten tämä tiidenpitojärjestelmä luotiin. Joten kun 2020 koittaa ja takarajalla on edessä, kukaan ei tiedä, mikä on biopolttoainepolitiikan loppusaavutus kestävyyden kannalta. Ja meidän täytyisi siis mielestäni siis lopettaa biopolttoaineasetus ja meidän täytyy aloittaa hyvin erilaista lähtökohdasta, koska tämä epäluottava järjestelmä ei vie meitä kohti kestävää Euroopan unionia. Frau Jakobsen. Edustaja Jakobsen. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä eri kommenteista. Haluaisin vain sanoa, äh, otan huomioon äh, ajan, että odotan kovasti niitä eri aloitteita, jotka komissio aikoo toteuttaa. Ja vuonna 2017 teidän täytyy kai toimintasuunnitelma esitellä, joten odotan kovasti tämän täytäntöön, toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja toivottavasti jotkut niistä elementeistä, jotka kertomuksestamme löytyvät, näkyvät myös tässä toimintasuunnitelmassa, erityisesti jotkut tärkeät kommentit kyllä vaatisivat sitä, että ne huomioitaisiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Tulkauksessa ymmärsin toisin, mutta ei nyt mennä. Sitten kollega Tsehovski. Uh, Kiitokset näistä päätöspuheen sanoista. Kiitokset Javorille myös erinomaisesta näkemysten esittelystä. Näin saimme kokonaiskuvan. Olen tyytyväinen tähän keskusteluun. Olen myös tyytyväinen komission esittämiin vastauksiin. Tämä uusi keskustelu on hyvin, uusi komissio on valmistautunut tähän hyvin ja haluaisin mainita, että olen tyytyväinen siihen, että meillä olisi tällainen uusi strategia olemassa joten älkää tätä biopolttoaineasiaa mm, vain seuraavien parin vuoden aikana käsitelkö, vaan uhrataan siihen enemmän aikaa pitkään aikavälin tähtäimellä. Ja tämä tieto foorumista jäsenvaltioiden kanssa on hyvä tieto, mutta kuitenkin mielestäni on merkittävämpää, että me emme usko kaikkeen, mitä jäsenvaltiot väittävät, koska suurin biopolttoainetuottaja minun maassani on Tsekin tasavallan valtiovarainministeriön ystävä. Ja tämä on vähän ristiriitaista myös. Eli meidän täytyy nyt muistuttaa komissiota siitä, ettei ihan kaikkea mahdollista voi uskoa, esimerkiksi mitä minun maastani on peräisin. Tämä sitten lopuksi tähän vielä. Nyt sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Ich bedanke mich. Olemme nyt päättäneet tämän kohdan esityslistalta. Kiitän tästä tärkeästä kertomuksesta ja kommenteista. Meidän on varmaan varmistettava, että toimimme vähän kohdennetummin kuin tähän mennessä. Kiitoksia tästä tärkeästä kertomuksesta ja tiedosta. Nyt menemme esityslistan kohtaan. Seitsemän sanoo puheenjohtaja, mm, kohta kuusi. Todennäköisesti nimittäin Kreikan matkan seuranta. Toivotan tervetulleeksi pääjohtaja Popensin aluepääosastosta. Silloin käsittelemme seitsemää hanketta, joilla oli hyvin erilainen rahoitus ja sitten pyysimme, että meille annettaisiin hankelista kaikista hankkeista, joiden äh, rahoitusmahdollisuus päättyy kahden monivuotisen rahoituskauden jälkeen. Tämä oli 31. joulukuuta 2015. Me emme saaneet tätä hankelistaa, emme ainakaan sitä, mitä näille hankkeille nyt tapahtuu ja mikä suunnitelma on, miten aiomme tässä jatkaa ja mitä palautuksia on harkittu. Joten ehdottaisin, että käymme nyt nämä tarkastelemamme hankkeet läpi ja sitten kerrotte meille, mitä eh, komissio aikoo tehdä näiden kreikkalaisten hankkeiden suhteen 14 rahoitusvuoden jälkeen. No, Professori, olemme iloinen siitä, että olette täällä ja teillä on puheenvuoro. Well, thank you. Thank you very much for, for having this meeting. Kiitokset eh, meidän kutsumisestamme tähän kokoukseen. Ja totta kai on hyvin merkittävää tutkailla näitä seitsemää hanketta. Ja kuten jo sanoittekin, niin me olemme viime aikana 162 prioriteettihanketta käynnistäneet tosiaankin. Ja kiinnittäisin huomiota siihen, mitä sanotte kertomuksessanne, eli 50 prosenttia näistä on saatu pantua. Itse asiassa 78 näistä hankkeista 160, 127 ovat nyt päässeet sitten tuohon päätösvaiheeseensa, eli suurin osa eri näistä hankkeista varmasti sitten tulee päätösvaiheeseen. 11 näistä hankkeista on vedetty pois tai peruutettu, mutta me olemme halunneet sitten tutkailla näitä, näistä ainakin neljää siitä, että ne voidaan sitten 2000 2014-2020 kaudelle ottaa käyttöön. Ja sitten näistä suosituksista muutama sana totta kai olette niissä esittäneet muutamia hyvin merkittäviä asioita ja eritoten kiinnittäisin huomiota Kreikan alueellistamiseen, koska tietänette, että meillä oli viisi eri ohjelmaa edeltävällä kaudella, mutta siellä alueita sitten yhdisteltiin toinen toisiinsa. Tällä uudella kaudella me olemme sitten halunneet voimaannuttaa Kreikan alueita. Meillä on 13 eri aluetta Kreikassa jakamassa tätä talousarviota, eli alueet johtavat ja hoitavat tämän talousarvion käsittelyn. Ja se on mielestäni merkittävää, koska näin me sitten voimme tosiaan ruohonjuuritasolla kohdentaa huomiomme näihin ongelmiin ja kansallisen viranomaisten huomioon myös. Ja tässä me tietysti haluamme tutkia tätä kansallisella tasolla totta kai ja teemme tehokkaasti yhteistyötä myös muiden viranomaisten kanssa, muun muassa työllisyyspuolella. Eli saadaan sitten tarkka tieto siitä, mitä alueellisesti tapahtuu. Ja sitten meillä on tietysti myös tuo teknisen avun ja julkisen hallinnon avun erityisohjelmat, joiden pohjalta sitten pyritään saamaan hyviä tuloksia. Ja näistä hankkeista me lähetämme varmasti kirjallisesti teille myös tietoa. Me tarvitsemme hivenen lisää aikaa, mutta me olemme nyt sitten 2007-2013 siinä vaiheessa, että ensi vuoden maaliskuun alkuun mennessä saamme nuo loppuasiakirjat ja haluamme todellakin tutkia sitä, mikä näiden hankkeiden todellinen tase, taso on. Ja näistä hankkeista voidaan sanoa, että ainakin osa näistä hankkeista saadaan maaliskuuhun mennessä täysin päätökseensä. Me tietenkin sitten tutkailemme tuota Jär, Karlajärven tilannetta ja sitten me välitä, lähetämme sitten tietysti asiantuntijoita paikalle. Joka tapauksessa me teemme myös maatalouspääosaston kanssa yhteistyötä näissä maaseudun kehittämishankkeissa. Ja me, meidän hankkeemme on otettu näin ollen hy, hyvin käyttöön ja varmaankin saadaan myös päätökseen. Ja sitten moottoriteistä, nehän ovat olleet merkittävät hankkeet myös. Nämä hankkeet päättyvät päättyivät Kreikan kriisin vuoksi ja meidän täytyy uudelleen sitten työstää näitä eri hankkeita. Luulen, että olemme nyt sitten löytäneet keinon saadaksemme 2016 vuoden loppuun mennessä nämäkin hankkeet päätökseensä. Suosituksissa olette niihinkin puuttuneet, mutta me haluamme tosiaan taata sen, että kreikkalaisilla on riittävästi varoja, koska nämä projektit täytyy saada päätökseensä kansallisen talousarvion varoin. Ja näin onkin syytä korostaa sitä, että komission yksiköt ovat tehneet työtä oikein tiukasti ECFin puolella, erityisesti valtion talousarvion tutkailussa, kun on korvamerkitty lähes puoli miljardia rahaa näihin kohdennettuina siihen, että nämä projektit, nämä hankkeet lopullisesti saadaan päätöksensä ja myös näihin moottoriteihin on tarkoitus sitten käyttää osa tästä varojen määrästä. No, Totta kai on sitten myös hyvin monimutkaisia hankkeita, erityisesti Thessalonikin metro. Ja on totta, että meillä on jonkunlaiset rajat siitä, siinä, miten voimme näitä hankkeita oikein hallinnoida, mutta Kreikan viranomaiset ovat tehneet paljon työtä edelliskaudella ja nyt sitten tämä seuraavalla kaudella Teksalonike on tietysti monimutkainen hanke, vyyhti, mutta tiedämme, että kuitenkin tuo varsinainen metrorakennusvaihe tämän kaivuvaiheen jälkeen saadaan käyttöön ja käyntiin ja myös rahoituspuolella sitten tilannetta helpotettua. Varsinkin tämä A-vaihe sitten saadaan täyttöötyä ja näin sitten sen pohjalta voidaan päästä seuraavaan vaiheeseen 2020 mennessä. 90 prosenttia tästä A-vaiheesta käsittääkseni on saatu loppuun. Täällähän on tietenkin kaikenlaisia arkeologisia kaivauksia aina pitkin matkaa tullut esiin. Tässä on olemassa Kreikassa ministeriöiden välinen ryhmä, joka pyrkii saamaan siis kaikki ministeriöt tekemään yhteistyötä työtä tämän, tällä alalla, mutta kysymyksiä aina tulee esiin ja toivomme, että saamme ongelmat ratkottua. Ja tästä arkeologisten kaivausten asiasta ja maanomistusasiasta, tämähän on horisontaalinen asia tietenkin, ja me sitten muistutamme tällaisesta työpajasta. Muistaakseni parlamenttikin teki tämän asian eteen vaikka kuinka paljon työtä. Me olemme ottaneet tämän asian esille myös ministeriöiden välisessä, välisessä ryhmässä ja nyt on sitten kaksi erillistä työryhmää olemassa asioita ratkomaan ja mm, he, he, on luvattu, että saadaan sitten hyvin konkreettisia suosituksia eh, näistä näillä kahdella eri, erityisalueella tässä puolen vuoden sisään. Ja tärkeää kuitenkin on, että me sitten painostamme näiden ratkaisujen löytämiseen, koska edelliskaudella ja myös seuraavalla kaudella nämä samat ongelmat nousevat esiin. Ja se on huolestuttavaa. Edelliskaudella 2007-2013 oltiin ensimmäisessä vaiheessa e, ja sitten katsottiin näitä lopullisia asiakirjoja, joista saa sitten kunnollisen kuvan asiasta. Mahdollisesti jotkut muu, vielä päästään, kuten sanoin, maaliskuuhun mennessä vielä loppuun tietyissä kohdissa, mutta sitten 2014-2020 esitet suosituksissanne on paljon epävarmuutta olemassa. Kiitokset parlamentille ja neuvostolle kuitenkin siitä, että tiettyjä parannuksia on saatu aikaan kylläkin ja näin varojakin on olemassa paremmin kohdennettuina 2014-2020 vuosikausi, kaudet näyttävät vähän jo paremmilta maksujen näkökulmasta, kun noin miljardi on tähän ohjattu komissiosta ennakkomaksuja on maksettu Kreikalle myös, joten ihan tällaista ruohonjuuritason työtä ollaan te- tekemässä. Käsittääkseni on 18 hankkeesta nyt ö, kyse, jotka on jo valittu ö, seuraavalle kaudelle. Joissain jäsenvaltioissa on edelleenkin valintaprosessi nollatasolla, eli Kreikka näyttää aika hyvältä näiden hankkeiden valinnan näkökulmasta. Me me teemme siis yhteistyötä aloittaaksemme uut, uuden hankkeen, hankkeiden etsintäkauden. Yksi asioista on esimerkiksi innovaatio, ja se on tietysti merkittävä alueiden taloudellisen kasvun näkökulmasta. Ja näin sitten on olemassa tällainen kansallinen innovaatiostrategia, mutta tarvitaan myös alueellinen strategia ja nämä alueelliset strategia ovat tietysti merkittäviä, jos ne oikealla tavalla täytäntöön pannaan ratkomaan näitä paikallisia alueellisia ongelmia. No, minä voisin tässä nyt sitten jatkaa vielä enemmänkin, mutta minä vielä mainitsen sitten yhden aika pitkään käynnissä olleen hankkeen, hyvin monimutkaisen hankkeen. Me olemme tietysti pyrkineet käyttämään kaikkia mahdollista asiantuntijuutta saadaksemme hankkeen äh, jatkamaan. Meillä on tästä olemassa yhteisymmärrys pöytäkirjakin. Me olemme ottaneet Maailmanpankin mukaan tähän. Meillä on ollut myös sitten äh, jäsenvaltioiden edustajat mukana tässä me toivomme kovasti, että kun olemme kaiken tietomme keränneet yhteen, niin jollain tavalla sitten voisimme kiinteistörekisterihankkeet saada ö, lopultakin loppuvaiheeseen, mutta todellakin olen ö, kyllä tosiaan sitä mieltä, että tämä on mahdollisimman vaikea hanke. Ja sitten vielä muutama hanke. Voimme lähettää näistä teille sitten yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten oletamme, että ne saadaan loppuunsa saatettua. Varmaankaan yksikään hankkeesta ei jää tyystin toteuttamaan on osa, jotka saadaan helposti päätöksensä ja toi osa sitten taas vähän hankalammin, mutta kuitenkin rautatiepuoli, esimerkiksi rautatiepuoli. Hetkinen, en tiedä äännänkö näitä paikkoja nyt aivan oikein. Tiedätte varmasti, mistä rautatiehankkeesta oikeastaan on kyse, mutta joka tapauksessa me nyt sitten käytämme tässä Connecting Europe, verkkojen Eurooppa-välinettä hyväksemme ja saamme sitten 2000 seuraavalle kaudelle vähemmän varoja käyttöön kuin edelliselle kaudelle, mutta katsotaan nyt kuitenkin, miten tämä verkkojen Eurooppa-hankkeen kautta oikeastaan käytännössä sitten toteutuu. Tämän hankkeen loppuun saattaminen on kuitenkin kaikista on hyvin merkittävää. No, katsotaan nyt sitten. Tässä sitten on myös muita välineitä, joiden pohjalta voidaan korjauksia toteuttaa. Jos ajattelen nyt sitten kokonaiskuvaa, niin sen saamme aikaan sitten vasta, kun saamme nämä lopulliset asiakirjat, koska muussa tapauksessa tämä on vähän spekulointipohjaista. Tietysti me odottelemme tässä sataprosenttisesta sitoumusta, mutta jotkut näistä hankkeista eivät ehkä pääse sitten ihan loppuvaiheeseensa, niin joitain oikaisuja täytyy sitten tehdä, mutta tätä sitten tutkitaan ohjelmatasolla ja sitä, miten nämä summat voitaisiin korvata tai sitten siirtää kulut toisiin hankkeisiin. Mutta joka tapauksessa uskon, että tämä on nyt kaikki, mitä tällä erää voin teille sanoa. Lähetän teille enemmän tietoa erityisesti näistä seitsemästä hankkeesta ja katsomme sitten näitä prioriteettihankkeita, missä vaiheessa ollaan menossa, miten 2020 tavoite näyttää täyttyvän vai täyttyykö se ollenkaan. Ja sitten osassa käsittelemme rahoitusta, mutta kuitenkin maaliskuu on tuo 2007-2013 kauden päätöspiste, joten siinä vaiheessa varmasti sitten lopputiedot on saatu, aika, saatu kerättyä. Kiitokset die Information, wann dürfen wir Sie denn wieder einladen? Paljon kiitoksia tästä tiedosta. Milloin saamme kutsua teidät uudelleen? Wann, wann wird es so, wann werden die Dinge... Milloin teillä on sellainen kokonaiskuva, että voimme saada todellisen kertomuksen 2007-2013 ohjelmakauden päätöksestä ja hankkeiden tilasta. Milloin teidän mielestämme ne on sopiva hetki? vielen Dank. Wir hätten schon... Paljon kiitoksia. Me todella toivoisimme, että nämä hankkeet saataisiin päätökseen. Emme me halua näitä rahoja takaisin. Me haluaisimme, että eurooppalaiset määrärahat toteutetaan, käytetään siellä menestyksekkäästi. Ei se meille sovi, että tämä vielä kestää kolme vuotta. Me olimme valmiita olemaan vähän joustavia näiden sääntöjen suhteen. Mikäli nämä hankkeet todella saadaan päätökseen, se olisi kyllä erittäin tärkeää, koska Kreikka tarvitsee menestystarinoita ja nämä hankkeet ovat menestystarinoita, jos ne todella toteutuvat. No sitten eh, siirrämme tämän keskustelun vuoden 2017 heinäkuulla ja voin kyllä vakuuttaa teille, että me tule tätä aihetta unohtamaan. Otamme sen uudelleen esityslistallemme. Meillä oli myös jo työryhmä, joka käsitteli tätä maan pakkolunastusta Kreikassa. Onko siinä jotain tapahtunut? Voisitko kertoa jotain siitä? I said, the, the information that... Niin, kuten sanoi, niin nyt on olemassa Kreikassa nämä kaksi erillistä työryhmää, jotka konkreettisia suosituksia pyrkivät luomaan eh, keskustelujensa pohjalta, mutta he ovat myös luvanneet lähettää meille konkreettista tietoa puolen vuoden sisällä, mutta ilmeisesti ainakaan nyt sitä ole ainakin lokakuusta lähtien, tai lokakuussa nuo työpajat järjestettiin, eli meneeköhän se sitten huhtikuulle, kun puoli vuotta lasketaan tuosta lokakuusta, ja sitten pitäisi suositukset saada. Me tutkailemme tietysti SRSSn kanssa yhteistyötä, eli se on tuo uusi pääsihteeristön alainen yksikkö. Sen kanssa teemme työtä varmasti tiiviisti Mm, vähän pyrimme sitten keskittämään tätä työtämme ja varmasti haluamme sitten taata sen, että tämä kaikki sisältyy tekniseen apuun, sitä varmasti tarvitaan, mutta ensiksi meidän täytyy myös sitten konkreettiset suositukset tietysti nähdä ja niitähän odotellaankin työpajan kokoontumisen jälkeen ja toivon, että saamme sitten näistä myönteistä palautetta näistä suosituksia. Tämä on oikeastaan ainoa kaikki, mitä voin tällä erää sanoa. Ja, vielen Dank. Dann nehmen das auch für den... Paljon kiitoksia. Otamme tämän seuraavalle äh, mietintöön heinäkuuta varten äh, esille. Olemme kyllä kärsivällisiä, mutta myös kärsimättömiä. En haluaisi seuraavan 20 vuoden ajan tätä puolivuosittain ottaa esille kuullakseni, että olemme lähellä ratkaisua, mutta meillä ei ole vielä ratkaisua. Sydämelliset kiitokset näistä tiedoista ja jos voitte meille jotain lähettää näistä hankkeista, olisimme iloisia. Mielellämme haluamme asiakirjoja, mielellämme haluaisimme tietää, miten nämä tärkeät hankkeet kehittyvät eteenpäin se on myös vastuuvapauden kannalta merkittävää. Sitten viimeinen asia esityslistalla ja sitä varten toivotan tervetulleeksi Doris Pakin. Meillä on sinulle mukava paikka täällä korokkeella. Tässä on kyse tutkimuksesta, joka koskee äh, Lux-elokuvapalkintoa eh, josta pääsihteerikin eh, jo puhui. Eli Päätöslausuma 59 kohdan seuranta, joka koskee vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyä. Esittelijänä oli Markus Piiper ja oikeastaan tämä olisi ollut yhteinen kokous eh, edustaja Kostan kanssa, joka oli kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja. Äsken hän oli täällä, nyt hän on lähtenyt, hän on oven ulkopuolella. Voisiko joku katsoa?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 Kiitän kovasti eh, puheenjohtaja Gresleä ja kaikkia eh, konttavaliokunnan kollegoita siitä, että meillä on mahdollisuus yhdessä eh, kuulla tästä tutkimuksesta, joka Euroopan parlamentti päätti järjestää vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä seurauksena ja päätettiin järjestää tämä tutkimus vuoden 2015 mennessä. Tässä siis tutkittiin MEPPien tietämystä Lux-palkinnosta ja myöskin siitä, miten tämä Lux-palkinto nähdään eri jäsenvaltioissa. Te tiedätte, että me puheenjohtajan kanssa yritimme löytää äh, päivämäärä, jolla olisimme voineet järjestää yhteiskokouksen. Se oli erittäin vaikeaa. Olen hyvin kiitollinen tästä mahdollisuudesta, mutta Näen täällä myös kulttuurivaliokunnan jäseniä paikalla, varapuheenjohtaja Tryppelin esimerkiksi. Kiitän häntä. Äh, halusin vain sanoa, että me tulemme järjestämään kokouksen tästä aiheesta, kuten pitikin järjestää 28. marraskuuta kulttuurivaliokunnassa. Ja vain muutaman sanan sanoa tästä Lux-palkinnosta. Me Tämä palkinto on erittäin tärkeä tänä vuonna. Juhlimme sen kymmenettä vuosipäivää, äh, juhlimme sitä juhlavasti. Meillä on suuri aloite täällä Euroopan parlamentissa joka on ähm, äh, osoitettu audiovisuaaliselle maailmalle. Muutamia tärkeitä henkilöitä paikalla, muun muassa Ken Loach. Ja tämän palkinnon äh, on strategisia tavoitteita, jotka ovat myös unionin äh, velvollisuuksia, nimittäin että edistetään äh, kulttuurista monimuotoisuutta, eurooppalaista kulttuuriperintöä äh, ja tarkoituksena on tehdä tunnetuksi eh, Euroopan, eh, eurooppalaisia elokuvia eri jäsenvaltioissa. Tiedätte, että tällä hetkellä tämä eh, kierto on alle 10 prosenttia. Ja se, että nyt olemme keksineet tämän erittäin hienon palkinnon, eli siis, että kolmella loppukierrokselle pääselle heillä on mahdollisuus saada äh, elokuvilleen tekstitys 24 Euroopan kielellä. Tämä on johtanut siihen, että monet äh, riippumattomat tuottajat ja ohjaajat ovat äh, osallistuneet ja ovat päässeet eh, kierrättämään elokuvansa Euroopassa. Heillä olisi ehkä ollut mahdollisuutta tähän muuten, koska elokuvien jakelussa on ongelmia Euroopassa. Eräs toinen tärkeä merkitys tälle palkinnolla on se, että ajan kuluessa olemme hyvin luovalla tavalla saaneet monia uusia aloitteita. Tän tässä näitä Lux Film Daysia. Meillä on esitys Venetsian festivaaleilla, elokuvafestivaaleilla esitellään nämä kolme loppukierrokselle päässyttä ja sitten osallistujat osallistuvat myös muut festivaalit. Tästä tulee tällainen kiertävä esitys, joka on kiertänyt yli 50 Euroopan eh, kaupungissa ja myös eh, kansanedustajat voivat edistää näitä elokuvia jäsenvaltioissaan. Eli tässä ei ole kyse pelkästään siitä, että halutaan eh, elokuvia levittää, vaan halutaan myös käsitellä niitä äh, tärkeitä aiheita, joita nämä elokuvat käsittelevät, jotka ovat äh, sellaisia aiheita, että ne edistävät eurooppalaista arvoja, äh, lisäävät keskustelua ja elokuvakulttuuria. Olemme, tiedämme myös, että viime vuosina tämä Mm, palkinto ollut menestys ja se on näkynyt siinä, että viimeisen neljän vuoden aikana äh, Lux-palkinnon voittajat ovat äh, menneet äh, valtameren yli. Ilta voitti Oscar-palkinnon ja muutkin ovat päässeet Oscar-kilpailuihin, joten mm, tämäkin osoittaa, että tällaisen palkinnon kautta voidaan tukea äh, elokuvateollisuuden kilpailukykyä. Tämä äh, tutkimus osoittaa, äh, mutta pian Doris Pack esittelee tämän. Hän on ollut jo kulttuurivaliokunnassa, kaikki tuntevat hänet erittäin hyvin, mutta häntä pidetään myös vähän niin kuin tämän palkinnon kummina. Ja tänään hänellä on tärkeä rooli, koska hän on Lux-palkinnon koordinaattori. Äh, kiitän häntä, koska meillä on paljon yhteisiä aloitteita. Ajattelen tässä Venetsian äh, elokuvafestiaalia, jossa valittiin 28 nuorta ähm, elokuvien äh, ystävää jotka eh, valittiin sitten tähän eh, juriin eh, jäseniksi. Ja tämä elokuvapalkinto, sitä hoidetaan hyvin alhaisella henkilöstömäärällä, eli halusin vain sanoa vielä kaksi asiaa. Arvostan sitä, että tässä tutkimuksessa ei keskitytty pelkästään kuule Mä on niitä meppejä, jotka vastasivat, muistaakseni 138 vastasi, vaan lisäksi kuultiin myös 28 äh, jäsenvaltion elokuva-alan toimijoita. Tämä on hyvä asia, koska mentiin jopa vähän pidemmälle kuin mitä parlamentti pyysi. Äh, tiedätte oikein hyvin, että Tänään jo voidaan katsoa näitä elokuvia. Voitte katsoa niitä täällä parlamentissa ja 23. marraskuuta sitten toivottavasti on vielä enemmän osallistujia tässä palkintoseremoniassa. Nyt haluan antaa Doris Papille puheenvuoron, koska hän tulee kertomaan tämän tutkimuksen tuloksista ja teitä kiitän tästä mahdollisuudesta. Te voitte sitten koordinoida tätä keskustelua ja kiitän mielenkiinnosta. Vielen Dank. Also zunächst einmal die Idee. Paljon kiitoksia. Ensinnäkin tämä ajatus tästä palkinnosta, olisi vain muistuttaa siitä, oli se, että me vastasimme Wim Wendersin pyyntöön ja vaatimukseen. Hän sanoi, että jos haluamme ymmärtää Eurooppaa, meidän on kerrottava eurooppalaisia tarinoita ja sen voi tehdä parhaiten elokuvan kautta. Mutta valitettavasti eurooppalainen elokuva on usein jollain 24 kielestä ja sitä ei pystytä niin helposti levittämään. Siksi tämä aloite on ollut hyvä ja se on ollut onnistunut. Äh, silloin kun minä vielä parlamentissa olin, niin tämä valiokunta yritti tarkastella tätä asiaa tehokkuuden näkökulmasta. Kysymys kuuluu vain, miten sitä voidaan arvioida me olemme, tai en minä vaan, tiedotuspääosasto on ähm, tilannut tutkimuksen ja haluaisin lyhyesti teille esitellä joitakin tuloksia. Kaikki Euroopan parlamentin jäsenet saivat äh, kirjeen ja kysymyslomakkeen, joihin ei olisi pitänyt vastata. Äh, kuten kaikki tiedätte, kun olette jäseniä tai äh, avustajien, niin tiedätte kuinka paljon tällaisia vast- kysymyskaavakkeita saatte, kuinka moneen ette vastaa. Ja se tosi seikka, että 137 jäsentä on näihin kysymyksiin vastannut, niin se oli jo ihan merkittävä tulos. Tämän tutkimuksen tekijät sanoivat, että 18 prosenttia on paljon riittävästi, enemmän kuin riittävästi. Yleensä sanovat tällaisessa kyselyssä saadaan kymmeneltä prosentilta vastauksia. Minä en voi tästä mitään sanoa, näin sanovat tutkimuksen tekijät, mutta minä uskon heitä. Sitten näistä 137 valittiin joitakin liittyen riippuen sukupuolesta, puolue sidonnaisuudesta, siitä mistä maasta he tulevat. että pyydettiin vielä keskustelua näiden Äh, vastausten lisäksi, niin että he voisivat äh, vähän sel- ker- tarkemmin kertoa joistakin vastauksista. 17 ihmistä suostui tähän ja 17 ihmisen äh, kanssa tämä tehtiin. Nämä ovat niin kutsuttuja laadullisia tutkimuksia. Sitten kvalitatiivisia tutkimuksia. Sitten tätä täydennettiin vielä kysymällä näkemyksiä ammat kontakti ihmisiltä jäsenvaltioista, jotta saataisiin, saataisiin tietää, miten tämä vaikuttaa jäsenvaltioissa. Jos oltaisiin halunnut tehdä tutkimus jäsenvaltioissa, niin tämä olisi maksanut kolme kertaa niin enemmän tämä tutkimus, joten meidän täytyy tyytyä tähän. Jos me jokaista asiaa tutkisimme niin tarkkaan mm, Euroopan parlamentissa, niin kyllä saisimme aika vähän vastakaikua ulkomaailmassa, joten elokuva kyllä on erittäin hyvä väline. Tämän tutkimuksen pää tulokset ovat se, että Lux-palkinnon tunnettavuus jäsenten keskuudessa on suuri. 98 prosenttia sanoi, että he tuntevat tämän palkinnon ja mm, 93 prosenttia sanoi, että he eh, liittävät tämän nimenomaan Euroopan parlamenttiin. Sitten jäsenet tiesivät hyvin tämän tarkoitusperistä 75 prosenttia jäsenistä sanoi, eh, vastanneista sanoi, että Lux-palkinnon tarkoitus on lisätä kulttuurillisen ja kielellisen monimuotoisuuden ymmärtämystä Euroopan unionissa. 70 prosenttia oli sitä mieltä, että tärkeää on eurooppalaisen elokuvan levittäminen ja että kolmen finaaliin pääseen elokuvan mm, tekstitys juuri lisää tätä levikkiä. Mehän emme anna siis rahaa näille finalisteille, vaan tekstitämme heidän elokuvansa. Lisäksi vastanneella oli hyvä kuva tästä Lux-palkinnosta. Sanoivat, että tämä on hyvin tehokas väline Euroopan arvojen e, välittämiseksi. Haluaisin muistuttaa tästä yhdestä palkinnosta Welcome, ranskalainen elokuva, joka voitti Mm, tämän, joka nosti eh, Kaleen ongelman tärkeässä vaiheessa tiedotusvälineisiin. Kaikkialla siitä puhuttiin. Kukaan ei sitä sitten puhunut eh, enää siitä, ja nyt taas kaikki puhuvat siitä. Tämä osoittaa, että näillä elokuvilla, jotka eivät ainoastaan osoita ongelmia, mutta osoittavat eh, tärkeitä kysymyksiä kaikissa Euroopan unionin valtioissa, niin tällä varmasti osoitetaan, että tämä on tärkeää ja se antaa mahdollisuuden jäsenille katsoa näitä asioita toisesta näkökulmasta. Ja kaikki tietenkin myös sanoivat, että tämä palkinto vahvistaa eurooppalaista elokuvateollisuutta. Ja tämä on myöskin tarkoitus. Emme halua nähdä pelkästään amerikkalaisia elokuvia, haluamme nähdä myös saksalaisia, ranskalaisia ja eurooppalaisia elokuvia kaikissa jäsenvaltioissamme. Ja sitten eräs toinen asia, joka kävi ilmi, oli se, että elokuva-alan ammattilaiset puhuivat hyvin samankaltaisesti, kun jäsenet olivat hyvin myönteisiä tämän elokuvapalkinnon suhteen. Ne sanoivat, että tämä toimielimellinen tuki sellaiselta instituutiolta kuin Euroopan parlamentti korostaa ja edistää eurooppalaisen elokuvan kulttuurillista monimuotoisuutta ja edistää myös laadukkaiden ja kiinnostavien elokuvien levikkiä. Tämä on äh, mielenkiintoinen kommentti ammattiihmisiltä äh, Jäsenet olivat myös tyytyväisiä äh, niistä myönteisistä kehityssuuntauksista jotka ovat edistyn, jotka viime vuosina me emme siis enää esimerkiksi tekstitä vain voittajaa, vaan kaikki kolme finalistia. Tämä on, antaa asialle vielä enemmän tukea väestössä. Ähm, kaksi kolmasosaa jäsenistä sanoi, että tämän palkinnon ähm, merkitys on lisääntynyt vielä sitä kautta, että olemme valinneet vielä äm, tällaisia ä, äh, elokuvia, jotka ovat ä, äh, kiinnostavampia eh, suurille yleisölle. Jotkut jäsenet vielä kysyvät meiltä, että välillä valita sellaista elokuvaa, joka naurattaa. No se ei ole meidän tehtävämme. Ensin valitaan, eh, ammatti-ihmiset valitsevat kymmenen elokuvaa ja näistä kymmenestä sitten valitaan vielä kolme ja sitten jäsenet voivat valita. Mutta eh, jäsenet toivoisivat vielä, jos että käytettäisiin enemmän aikaa siihen, että tiedotettaisiin tästä elokuvapalkinnosta. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että tämä Lux-palkintohan ei ainoastaan tekstitä näitä elokuvia, e, e, jotka sitten levitetään, vaan näihin liittyy myös tällainen pedagoginen e, näkökulma. Näitä elokuvia voidaan käyttää myös kouluissa. Ajatelkaapa millainen väline tämä on, jota muuten pitäisi todella etsiä. Jos kaikki kaikille toimillemme antaisimme niin paljon huomiota kuin tälle Lux-palkinnolle, niin silloin kyllä meidän arvomme ja ideamme hyväksyttäisiin paremmin. Tähän päätän puheenvuoroni mielelläni. Olen valmis vastaamaan tutkimuksen yksityiskohtiin, jos kysymyksiä on. Kiitoksia, että kuuntelitte. Mekin kiitämme näistä kommenteista. Ja nyt esittelijä Markus Piper. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvostan kovasti kollegoita Silvia Kostaa ja Doris Pakkia. Ja minusta on aina hyvä, erittäin hyvä, jos puolustaa Eurooppa-ajatusta erityisesti näinä kuukausina. Mielestäni Tämä on tehtävä myös niin, että julkisuudessa ymmärretään, että me teemme täällä jotain hyvää ja valiokunta ei edes ollut sitä mieltä, että tässä nyt olisi jotain kielteistä Eh, joka haittaisi Euroopan imagoa tai tehtäisiin jotain turhaa tai eh, rahaa heitettäisiin kankkulan kaivoon, vaan valiokunta oli ja on sitä mieltä, että tämä ei tapahdu tehokkaalla tavalla, eikä aina niin, että tämä saa hyvää vastakaikua julkisuudessa. Ja valitettavasti, valitettavasti tällä tutkimuksella te taas toitte tällaisen hienon esimerkin, joka kyllä nyt vähän nolaa meidät. Hyvät naiset ja herrat, ne, joita tätä kysyttiin, eivät olleet joku anonyymi äh, Äh, opiskelijajoukko, jossa oltiin sitten ylpeitä siitä, että 10 tai 15 tai 18 prosenttia vastasi, vaan ne, joita tätä kysyttiin, oli äh, tämän elokuvan tuomar, palkinnon tuomaristo, siis se tuomaristo, jonka pitäisi äh, valita tämä voittaja ja 82 prosenttia ei osallistu tähän kyselyyn. Mielestäni se on katastrofi. No äh, sitten voidaan ehkä sanoa, että ne 18 prosenttia, jotka osallistuivat, eh, he, eh, olivat eh, kovin myönteisiä. Se on ihan totta, mutta minä kyllä olen sitä mieltä, että parlamentin enemmistö ei vieläkään tiedä, mm, mistä tässä Lux-palkinnossa on kyse. Ja se on kyllä aivan äärettömän noloa. Eli jos todella haluamme eh, välittää tätä asiaa ulospäin, niin sitten meidän täytyy seistä sen takana. Sitten meillä täytyy olla menetelmiä, että esimerkiksi tuomaristo on erilainen. Um, suuria tunnettuja henkilöitä, jotka on paljon eurooppalaista merittiä, jotka voivat viedä näitä elokuvia vielä suuremmalla tavalla eteenpäin kuin me Euroopan parlamenttina. Kyllähän me kaikki tiedämme, että saamme joka päivä 500 sähköpostia ja sitten Lux-palkinto sinne jonnekin häviää. Kyllä tämä Lux-palkinto on nähtävä toisella tavalla Euroopan parlamentissa, muuten me kyllä ähm, häpäisemme itsemme. Ja tieteilijöille haluaisin sanoa, että kyllä tämäkin oli noloa tutkimuksen tekijöille. Eivät he voi sanoa, että tämä on menestys, että 18 prosenttia vastasi. Emme me mitään anonyymeja ryhmää tässä valinneet, vaan valitsimme sitten siis Lux-palkinnon tuomariston ja sitten jos sanomme, että 18 prosenttia vastasi ja se oli menestys, niin se ei mielestäni ole soveliasta. Siksi minua vähän tämä harmittaakin. Muutenkin, Doris Silvia, olemme pitkään olleet samaa mieltä siitä, että haluamme tämän palkinnon, mutta meidän on tehtävä se oikein menetelmin ja välinein emme me täällä kontissa pidä siitä, että meitä vedetään höplästä, joten pyytäisin, että toimisitte paremmin välinein ja menetelmin niin, että vakuuttaisitte meidät, koska tämä tutkimus ei vakuuttanut minua. Sitten haluaisin antaa vielä kollega De Jongille toiselle esittelylle puheenvuoron. Thank you very much. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että laajalti ottaen olen aika paljon samaa mieltä herra Piperin kanssa. Jos katson tätä tutkimusta ja tätä sorvetutkimusta, ne ovat aina argumentteja, mutta jos tarkastelen tätä luetteloa Euroopan parlamentin jäsenten survei lopullinen osallistumislista näen, että tämä oli johta herra Maltese on nyt Guhan Gellan jäsen. Ei hän ole, hän on EFDDn jäsen. Ja tällaisia virheitä pitäisi NKC ja FDDssä. Sorry vaan, oli väärässä. Tässä on muutama meppi, jolta on kysytty mielipiteet tässä laillisessa sorvessa. Ja totta on, että Kurtsia Maltese on tässä. Ongelma on, että vaikka meillä on siellä sorve, jossa kvalitatiivisen puolen lisäksi meillä siellä ollut näyttää meppejä ilmaisemassa kantoja, niin meidän täytyy varsin tietää, että mitä tämä palkinto saa aikaan suuren yleisön silmissä. Eikä, enkä puhu nyt mepeistä, vaan Euroopan kansalaisista. Minusta varsinainen tsekkaus oli siis se, ajatellaan, että oltaisiin pyydetty komissiota kasvattamaan – eurooppalaisten elokuvien ää, tekstittämistä. Sehän on ihan hyvä tavoite, että ihmiset ymmärtävät paremmin elokuvia, jotka on tehty jollain neokielellä kielellä jäsenmaassa, että niitä levittää kaikille Eurooppaan. Tavoitteista ollaan samaa mieltä, mutta voisi ajatella, että meillä voisi olla komission ohjelma, joka mahdollistaa tämän. Ja mitä herra Pippa sanoi, se joku valintaprosessi? Ehkä siinä voisi olla enemmän kuin kolme elokuvaa. Ja sitten valinnan jälkeen elokuvat saavat tämän mahdollisuuden. Sitten se on budjetissa, merkittyä. Ja joskus sillä voisi olla isompi vaikutus kansalaisten silmissä kuin palkinta. Ja sitä kaikki me pitävät tiedä, mutta kansalaiset kansalaisilta kysyivät, että kuulet Lux-palkinnosta. Kauheasti epäilen, kuka, onko kukaan kuullut siitä. Ja jos elokuvantekijät tykkäävät ideasta, niin, niin jos minä olisin elokuvantekijä, niin näin tietysti vastusta tätä, se voi auttaa. Ehkäpä voisin ottaa tehokkaammin. Ja näin komission ohjelman kautta, ikään kuin parlamentin palkinnon kautta.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 rikkoo tässä jotakin, joka toiselle on tärkeää. Olen erittäin iloinen, että meillä on tämä keskustelu tästä asiasta. On puhuttu talousarvion valvontavaliokunnassa jo usean vuoden ajan. Olen iloinen, että tästä ei ole kyse siitä, että meidän valiokuntamme haluaa jotain tuhota kulttuuriasioiden valiokunnalta, vaan tärkeää, että keskustelemme siitä, että voidaanko asia hoitaa toisin ja tehokkaammalla tavalla. Rovat Ryppel. Niin, kiitoksia. Haluaisin vielä lähteä tästä tämän palkinnon yleisestä ajatuksesta. Doris Bax eh, jo tämän sanoi, Wim Wenders eh, vuosia sitten täällä parlamentissakin aivan selvästi sanoi, että meidän on yhdessä pohdittava, miten me eh, saavutamme ihmiset, miten voimme kertoa eurooppalaisia tarinoita, mistä tulemme, minne haluamme mennä ja miten voimme sitä levittää. Doris Back aivan oikein sanoi, että sen voi saavut- tehdä elokuvien avulla paljon paremmin, koska ihmiset saa myös tunteiden tasolla paljon paremmin puolelleen kuin joillain eh, lehdyköillä. Minä olen aina valmis keskustelemaan tehokkuudesta, mutta haluan vielä kysyä sitä, että onko tämä todella niin tehotonta kuin mitä eh, ajattelet. Tämä elokuvapalkinto on kehittynyt Mm, vuosien ajan ja nämä mepit, jotka osallistuivat tutkimukseen, ei, ei tämä ole niin vähän. Me saamme niin paljon kyselyitä, jos 20 prosenttia tähän osallistuu, niin hän ovat sitten jonkinlaisia tämän elokuvan lähettiläitä. He ovat täällä talossa esillä, mutta myös kotipuolessa. He kertovat näitä, näyttävät näitä elokuvia vaalipiireissään. Elokuvat ovat festivaaleja, Lux-palkinto oli myös festivaaleilla Joten vuosien varrella tämän palkinnon näkyvyys on vain lisääntynyt ja siinä mielessä se on menestystarina. Tätä haluaisin vielä korostaa. Tietenkin myös minä tai muut toimi, voisivat, että vielä monet muutkin olisivat osallistuneet tähän tutkimukseen, mutta kyllä meidän on huomioitava se työtaakka, joka meillä on, ja nähtävä, että vuosien varrella myös lehdistä on kertonut tästä enemmän. Useammat lehdet ovat raportoineet tästä. Netissä on kerrottu siitä elokuva-alan laitoksissa nuoret ovat nähneet tämän ja olisi ehkä epärealistista ajatella, että tämä voi heti olla sataprosenttinen menestys, mutta vuosien varrella tämä on muuttunut aina vain paremmaksi eikä huonommaksi. Siis tämä on prosessi, joka edistyy. Tietenkin voimme puhua siitä, että mitä voitaisiin vielä tehdä mm, muuttua paremmaksi, mutta todella pyytäisin, että te kyseenalaistaisi tätä palkintoa Euroopan parlamentin kulttuuripalkintona, koska on kyllä hieno asia, jos parlamentti haluaa antaa kulttuuripalkinnon ja osoittaa, että me puhu pelkästään tiukkoista faktoista, vaan olemme myös valmiita edistämään kulttuurituotteita. Ymmärsin kyllä, että, että haluat tuhota tätä kaikkea, mutta minä kyllä nyt puolustan tätä perusideaa ja myöskin sitä menestystä, joka tällä palkinnolla on ollut vuosien varrella, ei vain täällä parlamentissa, vaan myös parlamentin ulkopuolella. Kiitoksia. Dank. Kiitos. Kollega Pak. Also, lieber Herr Pieper. Hyvä herra Piper. Sinä sanoit, että tuomaristoa tai asia kysyttiin. Niinhän sitä pitikin tehdä. Teidän vaatimuksessanne sanottiin, että jäseniltä, jäseniltä piti tätä kysyä eikä mitään muuta. Näinhän me teimmekin. Meidän piti tämä ikään kuin tuomaristo heille tämä tutkimus osoittaa. Se oli ihan oikein. Se, mitä me emme voineet tehdä, oli se, että olisimme menneet tutkimaan asiaa jäsenvaltioissa. Budjetti olisi kaatunut siihen, myös kolme kertaa enemmän rahaa käyttää siihen. E, ja lopputulos olisi se, minkä me jo tiedämme, etteivät kaikki tunne tätä Lux-palkintoa. Jos kysytte kadulla jolta tiedättekö kuka on Euroopan parlamentin puhemies, niin tämä sanoo, että ei. Ja jos kysytte, että kuka on neuvoston puheenjohtaja, niin niin hän sanoisi ei. Äh, jos kysytte Saarbrückenissä niin joltakin kultaa, että tunteeko hän herra Piiperin, niin ei äh, vaan vaalipiirissä ne teidät tunnetaan. Jos kysytte äh, parlamentin ulkopuolelta joltakulta, että mikä on Saarovin palkinto, niin harvat pystyvät sanomaan, että mikä se on. Ja silti me sen järjestämme joka vuosi, koska se on tärkeää, koska se on niille, jotka se on tärkeä osoitus siitä, että olemme kiinnostuneita sananvapaudesta ja että olemme kiinnostuneita elokuvista emme vain siksi, että eh, ne tekisivät voittoja, vaan että saamme tietää millaisia elokuvia tuotetaan Virossa, millaisia tuotetaan Sloveniassa. Kaksi vuotta sitten meillä oli ensi eh, eh, elokuva Sloveniasta erinomainen elokuva 29-vuotiaalta ohjaajalta. Äh, me saavutamme niin paljon ihmisiä, jos te sanotte, että ette pysty tuhoa, haluat tuhota tätä, no todella toivon tätä ja lähdenkin siitä, mutta ettehän te meidän äh, palkintoamme tuhoa, minun palkintoani tai hänen palkintoani, jos ette sitä halua, vaan teiltä itseltänne viette kommunikointivälineen. Tämähän on tarkoitettu teille kaikille, eivät kaikki äh, ole innostuneita elokuvista, kaikilla ei ole aikaa tälle, mutta uskopa, jos Joskus oli Berliinissä, Münchenissä tai Esenissä, jossa tämä Euroopan parlamentti näytti tällaisen elokuvan, niin ihmiset tulevat sinne paikalle eivät siksi, koska me olemme kutsuneet heidät sinne keskustelemaan politiikasta, mutta sitten sinulla on mahdollisuus keskustella ihmisten kanssa tuon elokuvan sisällöstä, joka on hyvin poliittinen, ja niistä mahdollisuuksista, joita sinulle jäsenenä on annettu ehkä täällä eh, jotain saavuttaa. On niin paljon mahdollisuuksia hyödyntää tätä välinettä, mutta sitten täytyy haluta tehdä tehdä niin. Ja ö, eivät kaikki sitä tee, mutta kaikki meistä, minähän nyt olen mukana, saavat tällaisen ö, esitteen, jossa sanotaan, että mitä kaikkea hienoa Euroopan parlamentti tekee. Minä sanon teille, minne nuo esitteet päätyvät. Ne päätyvät roskakoriin, koska ihmiset eivät lue niitä, mutta ihmiset menevät elokuviin, ne eivät saada tuhannet, mutta tuhannet koko Euroopassa. Ja meillä on elokuvaviikot, jolloin 28 jäsenvaltiossa näytetään näitä elokuvia 50 elokuvateatterissa. Me tavaamme siellä ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita Euroopasta, tulevat kiinnostuneita kiinnostuneeksi Euroopasta ja kiinnostuneeksi meidän parlamentaarista työstämme. En minä tee tätä huvin vuoksi, vaan siksi, että minä uskon tähän. Ja minä olisin oikeastaan toivonut, että myös sinä ja muut olisivat, olisitte kääntyneet puoleeni, koska tämä on kertomus, joka sopii tähän aikaan. Audiovisuaaliset mediat sopivat tähän aikaan ja elokuva kuuluu siihen. Kyllä minä tiedän, että te haluatte tätä tuhota, mutta älkää myöskään kyseenalaistako tätä. Antakaa meille mahdollisuus tehdä tätä työtä. Ja olen samaa mieltä siinä, että kyllä tiedotusta on parannettava mutta sen pitäisi pysyä meidän palkintonamme. Se ö, kertoo parlamentista. Minä olen ollut monessa elokuvafestivaalilla ja näen tämän ja huomaan kuinka ö, Iloisia ihmiset ovat siitä, että on poliitikkoja, jotka äh, edistävät elokuvia. Ja nyt minä olen hiljaa puheenjohtaja, koska muuten kohta ää, äh, saan teiltä satikutia. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin tästä palopuheesta. Olisin mielelläni antanut puheenvuoron vielä tutkimuksen laatiasta tästä menetelmästä, jota äsken kritisoitiin. Voisimmeko tämän nopeasti hoitaa? Ja sitten, koska ei tässä ole mitään järkeä, jos me vain ö, palopuheita täällä pidämme. Tutkimuksen tekijä, teillä on puheenvuoro menetelmästä. Yes. Äh, sur la méthodologie. Niin, tästä äh, tutkimuksesta. Eli tässä oli kahdesta tavoitteesta kyse, eli se, miten äh, tunnettu kyseinen palkinto on. Ja sitten toiseksi Eli siis kuinka hyvin tämä on tunnettu ja miten se sitten itse kussakin jessain valtiossa tunnetaan. Siksi me käytimme kahdenlaista menettelytapaa. Ensiksi pyrimme vastaamaan ensimmäiseen tavoitteeseen, eli siihen, miten tietoisia jäsenet ovat tästä. Ja siksi loimme tällaisen kvantitatiivisen kyselyn jäsenten piirissä. Ja sitten taas toiseksi sitten millä tavalla tämä palkinto nähdään kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Tätä sitten tutkailimme, eli tässä sitten sai tällaisen henkilökohtaisen käsityksensä pidemmin esittää tässä laadullisessa tutkimusosassa, eli eri jäsenvaltioissa ja kansalaisten näkökulmat siis tästä Lux-palkinnosta. Eli näin me olemme pyrkineet vastaamaan näiden, näihin kahteen tavoitteeseen valitsemalla tämän kaksi, kaksi, kaksi pohjaisen lähtökohdan. Ja vielä tosiaankin 18 prosenttia saattaa näyttää heikolta, mutta kuten jo Pak sanoi, niin se on sinänsä kuitenkin hyvä. Monet teistä varmasti sen jo tiedättekin, että hyvin rajallisesti voi olla käytettävissä tämän tyyppisissä keskusteluissa ja siksi kun on niin kovasti kiireitä itse kullakin, niin tällainen yhden suhde viiteen vastausmäärä on hyvä. Dankeschön. Äh, äh, kollega Venta. Vähän puolish, okei? Okay? Więc möglich wird. Äh, Kiitoksia, puhun äidinkieltäni puolaa. Dodać, że to, co tutaj usłyszałem, szczególnie od mojej przewodniczącej Komisji Kultury, pani Kosty, czy... Kiitos. Kote kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja Rova Kosta ja Rova Paakka ovat nyt puhuneet, niin, niin minä tässä sanoisin, että Lux-palkinto ei ole ei ole ainoastaan Euroopan parlamentin väline, vaan myöskin keino saada vaikuttaa elokuvateollisuuteen ja yleisöön. tärkeintä on, että nuoret ihmiset näkevät tätä ja nuoret oppivat. He oppivat katsomaan filmejä. Joten Lux-palkinto parantaa Euroopan elokuvateollisuuden kilpailukykyä verrattuna Amerikan teollisuuteen. Ja siinä muita arvoja kuin tällaisia kuin muiden maan kovissa. Joten on tärkeää tukea tätä. Joten Euroopan kulttuurin tuotantoketjussa jalkuvat ovat tärkeitä ja On erittäin tärkeää, että nuoret pääsevät katsomaan elokuvia. Ja on tärkeää, että eurooppalaiset elokuvat pääsevät esille. Glaubensfrage Kiitoksia, koska tässä nyt on kyse uskon asiasta, on hyvin vaikea tehdä päätöstä. Ymmärrän kumpaakin osapuolta ja äh, uskon, että meidän kannattaa nyt tämän, tämän annan asian antaa olla. Pysymme yhteyksissä. Haluan sydämesti kiittää teitä siitä, että olitte täällä. Ja nyt olemme tehneet tärkeän ensimmäisen askeleen. Olemme keskustelleet yhdessä, emmekä vaan toisistamme. Se on hyvä alku, että olemme puhuneet toisillemme. Ja nyt sitten seuraavan esittelijän tehtävä on katsoa, mitä hän tekee tälle asialle, koska on aina ollut tarkistuksia, jotka ovat saaneet enemmistöä täällä valiokunnassa. Siksi minä en nyt voi taata, että kaikki olemme kääntyneet puolellenne, mutta voin varmasti luvata teille, että toimimme oikeudenmukaisesti. Sydämestä kiitokset siitä, että tulitte tänne, rova kollega Kosta. Saatte vielä puheenvuoron ihan lyhyesti. Kiitän mm, kovasti tämän keskustelun suoruudesta. Toivon, että yhdessä, kuten puheenjohtaja sanoi, pystymme luomaan uudenlaisen narratiivin tälle Lux-palkinnolle yhteisemmän. Se, mitä te sanotte, on aivan oikein, koska me ajattelemme samoin, me pidämme Lux-palkinnosta niin kovasti, näemme kun kierrämme Eurooppaa suurta myönteistä vastakaikoa. Minä tulen esimerkiksi Roman Medfilm-festivaaleilta, jossa äh, esiteltiin Lux palkinnon ähm, elokuvia ja sitä, lisäksi Välimeren äh, alueelta tulevia elokuvia. Ja ä, äh, ju, yleisö kovasti arvosti tätä ja kaikki olivat yllättyneet siitä, että parlamentti halusi keskustella suoraan kansalaisten kanssa tästä asiasta. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voitaisiin uudelleen legitimioida äh, parlamentin rooli näin vaikeassa äh, vaiheessa. Ja jos me emme ymmärrä tätä, äh, kun me olemme meppejä, niin on hyvin vaikea, että muut ymmärtävät tämän meidän on hyödynnettävä myös tätä kieltä, joka on symbolista kieltä, äh, äh, luovaa kieltä, jolla on kaksi suurta äh, etua. Toisaalta se edistää vastavuoroista ymmärtämistä ja toisaalta tällä tavoin voidaan myös vahvistaa meidän elokuvateollisuutemme kykyä ja kilpailukykyä. Mm, kuitenkin perusajatus, kuten edeltävät puhujat sanoivat, on se, että tämä olisi palkinto, joka kulkee tietään. Joka vuosi me lisäämme asioita, mutta minä haluan olla hyvin rehellinen ja ottaa huomioon myös joitakin teidän ähm, kritiikin kohteitanne. Minä itse ymmärrän äh, hyvin nämä rajat. Ja seuraavassa valiokunnan kokouksessa yhdessä komission kanssa aiomme lisätä yhteistyötä niin, että äh, kansallisten luovan Euroopan keskusten kautta voisimme mm, antaa enemmän tietoa tästä. Mm, tulemme myös äh, lisäämään tiedotusta MEPEille. On paljon uusia MEPEjä, jotka vasta vähän aikaa sitten ovat huomanneet tämän palkinnon. Meidän täytyy lisätä tätä tiedotusta. Olen kyllä avoin kaikille ehdotuksille, jotta tästä eh, tulisi sellainen, että siihen osallistutaan enemmän. Mutta erityisesti, koska meillä on sama näkemys, ei tulla eh, sanoa ei, vaan pitäisi sanoa miksi ja miten. Me teemme kyllä kulttuurivaliokunnassa työtä tämän asian parissa ja tiedämme, että täytyy tehdä enemmän. Kuitenkin taustalla on todellisuus, jota ei välttämättä nähdä, joka on erittäin tärkeä suurin ilo oli se, että jotkut ohjaajat sanoivat minulle, että suurin merkittävin tapahtuma heidän elämässään oli se, että he saivat tämän palkinnon juhlaistunnossa Strasbourgissa. Eivät nämä ole asioita, joilla ei ole vaikutusta. Meidän täytyy enemmän luottaa tähän vaikutukseen. Kiitoksia. Herzlichen Dank fürs Kommen. Sydämestä kiitokset, että tulitte. Tähän päättyy tämä istunto. Huomenna kello yhdeksän jatkamme, valitsemme varapuheenjohtajan ja sitten meillä on komission jäsenet Mimitse ja Haan vastuuvapauden puitteissa täällä. Hauskaa iltaa.